Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? Hyvät naiset ja herrat, käykääpä paikoillenne. Aloitamme kokouksemme ja ensin haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Te olette saaneet esityslistaluonnoksen. Onko teillä tähän esityslistaluonnokseen kommentteja? Näin ei näytä olevan, Joten toivotan ensin komission jäsen Piibalksin tänne paikalle. Tänä aamun aiheena on kehitysyhteistyö. Toivotan tervetulleeksi myös tilintarkastustuomioistuimen edustajat ja kerron teille, kuten aina, niin tämä kokous menee suorana lähetyksenä internettiin, eli kuka tahansa voi tätä kokousta seurata. Mitä tulee esityslistaan ehdottaisin, että otamme kohdat kolme ja neljä yhdessä. Tästä tiedän, että tilintarkastustuomioistuimesta kaksi eri jäsentä ovat näistä vastuussa. Mutta ensin antaisin puheenvuoron äh, herra Vesbergille. Chairman, äh, members of the... Kiitos puheenjohtaja valiokunnan jäsenet, herra Viivalks, hyvät naiset ja herrat. Kun vuosikertomus vuodelta 2010 tilintarkastustuomioistuimesta julkaistiin. Ja kun esittelijä ulkoisen avun osalta äh, antoi kommenttinsa, haluaisin todeta näkemyksemme tästä politiikan alasta. Mitä tulee transaktioiden säännönmukaisuuteen, tilintarkastus tutki 165 maksua ne koostuivat 75 alustavasta maksusta ja 90 väliaikaisesta ja lopullisesta maksusta. Tuomioistuin toteaa, että kokonaisuutena ulkoinen apu, kehitys ja laajentumispolitiikka oli virheetöntä, varsinaista virhe, virheistä siis vapaata, ja kokonaisvirhetaso oli 1,7 prosenttia. Kuitenkin väliaikaisissa ja lopullisissa maksuissa oli virheitä. 23 prosenttia tarkistetuista maksuista oli sellaisia, joissa virheitä ilmeni. Täytyy panna merkille, että kaikki virheet löydettiin väliaikaisista ja loppumaksuista. Merkittävä osuus maksuista koostuu ennakkomaksuista ja sitten lopulliset maksut tulevat maksettavaksi myöhempänä ajankohtana. Kyseessä olivat tukikelpoisuusmenot, tukikelpoisuuskauden ulkopuolella tapahtuneet menot, sellaiset kulut, jotka eivät ole tukikelpoisia, taikka sitten oli epäselvyyksiä asiakirjoissa – ja sopimuksiin näitä maksuja ei oltu tukikelpoisena luokiteltu. Tästä esimerkkejä kertomuksessa. Tuomioistuin totesi myös virheitä hankintamenettelyissä ja sopimuksissa, jotka komissio on laajentanut. Järjestelmien tehokkuuden suhteen tuomioistuin tutki valvontajärjestelmiä Europe Aid ja laajentumispääosastossa ja toteaa, että järjestelmät olivat osittain tehokkaita sen suhteen, miten voidaan transaktioiden säännönmukaisuutta valvoa. Europe Aid näkemyksiä korostetaan vuosikertomuksessa, joka esitellään teille kollega Ramairan toimesta. Vaikkakin pääosasto laajentuminen on te- tehnyt myönteisiä aloitteita parantaakseen sisäistä valvontajärjestelmäänsä, ei ollut vielä mahdollista nähdä, kuinka tämä tehokkuus käytännössä toteutuisi. Havaitsimme heikkouksia siinä, että ohjeisto, yksityiskohtainen ohjeisto oli puutteellista sen suhteen, mitä komissio tarjoaa hallinnon suhteen. Oli heikkouksia myös komission tilintarkastuksessa, kun ajatellaan äh, edustustojen ja, ja äh, pääosastojen maksuja, laajentumispääosaston toiminta valvonnassa katsottiin kuitenkin olevan tehokasta. Heikkouksia havaittiin tietojen laadussa – ne eivät olleet kattavia eivätkä täsmällisiä ja myös informaatiojärjestelmissä oli puutteita. Myös paikan päällä toteutetut vierailut, niissä havaittiin heikko- heikkouksia. Hajautetun hallinnon suhteen pitkälti riipu, olla riippuvaisia kansallisesta avusta. ulkoinen tilintarkastus ja clearing-menettely ovat sellaisia, että niiden katsotaan olevan tehokkaita. Kuitenkin havaitsimme vain yhden ex post jälkikäteistilintarkastuksen, joka oli keskitetysti hallinnoitu vuoden 2010 loppuun mennessä. Ohjeistus ei ollut edustustien tasolla riittävän yksityiskohtaista. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että laajentumispääosasta sisäinen tilintarkastus voisi olla tehokasta niin, että se tuottaa asianmukaisia perusteellisia kertomuksia. Tuomioistuin havaitsi laajentumispääosassa ja Europe Aid osastossa tehokkuuden parantumissa, mutta edelleenkin komissio on puututtava tiettyihin seikkoihin. Laajentumisen pääosastossa virhemäärä rajoittuu hajautettuun hallintoon ja vuonna 2010 tämä muodosti vain 30 prosenttia toteutuneista maksuista. Europe Aidin osalta tuomioistuin toteaa, että pääjohtajan lausuma antaa osittain kattavan näkemyksen unionin budjetista ja EDFstä. Puheenjohtaja, nyt pääsemme johtopäätöksiin ja suosituksiin. Aivan niin kuin mainitsin, tilintarkastustuomioistuin toteaa, että maksut ulkoisessa avussa, kehitysyhteistyössä ja laintumisessa saatettiin päätökseen 2010 vuoden lopussa ja ne olivat virhevapaita. Kuitenkin väliaikaisissa ja loppumaksuissa oli virheitä valvontajärjestelmä oli osi, osaltaan tehokas maksujen säännönmukaisuuden varmistamisessa. Suosittelemme, että laitospääyksikkö määrittelee yksityiskohtaisemmin kriteerit eksante valvonnalle ja hautetulle hallinnolle ja myös testaa kansallisten viranomaisten järjestelmien suoriutumiskykyä. Täytyy parantaa tietojen laatua, ja tietojärjestelmien hallinnointia. Laajentumisyksikön pitäisi kehittää väline, jolla voidaan helpottaa vierailujen tulosten konsolidointia niiden lainmukaisuuden ja säännöllisyyden suhteen. Pitää lisätä ex post-arvioita hajautetun hallinnon transaktioiden suhteen. Komissio määrittelee johdonmukaisen metodologian virhetason laskemiseksi ulkoisen, ulkoisten suhteiden pääosastoissa. Ja tässä totta kai pääjohtajilla on merkittävä rooli hallinnossa. Puheenjohtaja, näin tilintarkast... Äh, tilin vuosikertomuskatsaus päättyy. Kiitoksia. Thank you very much. We will Kiitos oikein paljon. Me voimme äh, sitten reagoida tähän hieman myöhemmin, mutta ensin äh, herra Ramalla Euroopan kehitysrahastosta. Muchas gracias. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Hyvät talousarviovalvontavaliokunnan jäsenet, hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olen saanut mahdollisuuden esitellä tuomioistuimen tulokset koskien Euroopan kehitysrahastosta rahoitettujen toimien tilintarkastusta varainhoito vuodelta 2010. EUn toiminnasta annetun sopimuksen e, ja kymmenenteen EKRään sovellettavan varanhoitoasetuksen mukaisesti, jota sovelletaan myös aikaisempiin ekr tuomioistuin on tutkinut 8, 9 ja 10 EKRn äh, tilinpäätökset mukaan lukien kertomukset rahoituksen toteuttamisesta. Ja se on myös tarkastanut tilin perustana olevien toimien laillisuuden ja säännönmukaisuuden. Tilintarkastus on hoidettu tuo ja istuimen metodologian mukaisesti tarkastuslausumaa varten, jossa yhdistetään komission valvontajärjestelmien arviointi näiden toimien edustavien otoksen yksityiskohtaisen tarkastuksen kanssa. Valvontajärjestelmiä on arvioitu sekä keski, keskustasolla Europe Aidissa että Euroopan unionin edustustoissa. Tuomioistuin on tarkastanut seitsemän sattumavaraisesti valittua eh, edustustoa, jotka sijaitsevat Ganassa, Ugandassa, Ruandassa, Malissa, Burkina Fasossa, Senegalissa ja Bar- Barbadoksella. Valvontajärjestelmien arvioinnissa keskityttiin valvontamekanismien tehokkuuteen, ex ante valvontaan, jälkitarkastukseen, ulkoisiin tarkastukseen ja komission sisäisten tarkastusten tuloksiin. Mitä tulee yksityiskohtaisiin tarkastuksiin, tuomioistuimen otoksissa oli mukana 30 tointa, jotka koskivat sitoumuksia, niistä 10 koskivat budjettitukea. Mukana oli 165 tointa, jotka koskivat komission suorittamia maksuja. Näistä 20 koski budjettitukea. Tarkistettu toimet käsiteltiin niin sen suhteen, olivatko ne tukikelpaisia, kuinka täsmällisiä maksut olivat ja kuinka todellisia maksut ja toimet olivat tuomioistuin arvioi myös Europaiden vuosikertomuksen. Tilintarkastuksen tulokset olivat seuraavat. Tilien luotettavuuden osalta tuomioistuin on sitä mieltä, että 8, 9 ja 10 EKRn vuosi, äh, vuoden tilinpäätökset ovat merkityksellisiltä näkökohdiltaan on luotettavia. Ne kuvaavat luotettavasti EKRn rahoitustilanteen 31. joulukuuta 2010 samoin kuin tuon päivämäärän toimien tulokset ja kassavirrat. Ne on tehty EKRn varanhoito säädöksen säännösten mukaisesti ja tilinpäätössäänteen mukaisesti. Mitä tulee laillisuuteen säännönmukaisuuteen, tuomioistuin on sitä mieltä, että vuonna 2010 tilien perustana olevat tulot ja sitoumukset ovat kaikilta näkökohdiltaan laillisia ja säännönmukaisia, mutta sen sijaan tuomioistuin antaa kielteisen tarkastuskertomuksen koskien tilien perustana olevia maksuja ja niiden laillisuutta ja säännönmukaisuutta. Tämä johtuu lähinnä kahdesta asiasta. Ensinnäkin nämä valvontajärjestelmät ovat osittain tehokkaita, jotta voidaan varmistaa tilien perustan olevien maksujen säännönmukaisuus ja toisaalta maksut, jotka toteutettiin vuonna 2010, niissä on olennaisia virheitä tilintarkastustuomioistuimen mukaan 95 prosentin varmuudella virheprosentti näissä maksuissa on 1 ja 5,9 prosentin välillä ja hyvin todennäköinen, todennäköisin virheprosentti on 3,4 prosenttia. Tär- merkittävimpiä virhetyyppejä olivat seuraavat täsmällisyysvirheet, kuten laskuvirheet, puutteellisuusvirheet, kuten ähm, se, että puuttui lasku, äh, laskuja tai muita tositteita koskien näitä palveluja tai äh, toimitettuja tavaroita ja hyödykkeitä tai niitä määröjä, määriä. Ja, ja edelleen kyseessä oli äh, toi, tukikelpoisuusvirheet, jolloin ei noudatettu julkisen, julkisia hankintoja koskevia menettelyjä tai muoksia suoritettiin määräaikojen ulkopuolella mm, tai kyseessä oli palveluita, jotka eivät olleet mukana sopimuksessa tai ALVitä maksettiin ei asianmukaisella tavalla. Laskettavissa olevien määrällisten virheiden lisäksi, jotka ovat mukana näissä prosenteissa, tuomioistuin havaitsi myös muita kuin määrällisiä virheitä ja kaikkein tavallisemmat tämän tyyppiset virheet koskevat seuraavia. Toimitus, takaus, jolloin ei ole pidetty kiinni sopimusmääristä. Edelleen se, että ulkosuhdepääosaston hyväksymien hallinnollisten kustannusten sopimuksesta ei pidetty kiinni ja valtuutus- ja hankintakysymyksissä oli ongelmia tai että oli puutteellisia asiakirjoja tai johdonmukaisuuden puutetta. Mitä tulee valvonnan tehokkuuteen, tuomioistuin on sitä mieltä, että sekä keskustasolla Euroopan että edustustoissa järjestelmät ovat osittain tehokkaita, jotta voitaisiin välttää, havaita ja korjata virheitä, erityisesti johtuen ex-ante-valvonnan heikkoudesta edelleen edustustojen on parannettava rahoitettujen toimien valvontaa ja jälkivalvontaa sekä ulkoisten tarkistusten toteuttamismenettelyjä. Europe Aido käynnisti toimintaohjelman, jolla vahvistettaisiin hallinnointi- ja valvontajärjestelmän pyramidien rakennetta tavoitteena tehostaa järjestelmiä, Tämä vastaa aikaisempien tilintarkastustuomioistuimien suosituksia ja huomautuksia. Kuitenkin vuonna 2010 tämä suunnitelma oli edelleen hyvin varhaisessa täytäntöpanon vaiheessa. Europe vuosikertomuksessa se toteaa, että jäännösvirheiden prosenttimäärä, eli niiden virheiden määrä, mitä on vielä jäljellä ex ante ex post valvonnan jälkeen, ei ole sellainen, että olisi tehtävä varaumaa tarkastuslausemaan pääjohtajan taholta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsen, hyvä komission edustaja, haluaisin sanoa teille, että tuomioistuin ei ole sitä mieltä, että Europide olisi toimittanut tämän edellisen lausuman perusteeksi todisteita. Tuomioistuin suosittelee toimia Europidea varten, jotta me parannettaisiin Euroopan rahastojen hallinto, jotta voitaisiin paremmin myöskin parantaa lainmukaisuutta ja säännönmukaisuutta maksuissa. Tämän takia Euroopan olisi ryhtyvä, ryhtyvä seuraamaan sorvin, sorvin toimiin. Olisi kehitettävä avainindikaattoreita koskien rahoituksellista vaikutusta, sen, jota toteutetaan ex ante ex post valvontien jälkeen edelleen olisi tutkittava ulkoisten tarkastajien todisteiden luotettavuus, edelleen olisi arvioitava kustannustehokkuussuhteita eri tarkastuksista, erityisesti toimien ex post-valvonnassa. Edelleen olisi vahvistettava hankkeiden valvonnan tehokkuutta tekemällä tarkistuksia kentälle – kentällä moninvuotisten valvonta- ja arviointisuunnitelmien mukaisesti. Kiitoksia. Thank you very much. Before... Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsen Piibalksille, haluan toivota tervetulleeksi uuden jäsenen tähän valiokuntaan. Äh, Rova Otis Vilaja, olette tervetullut äh, toivon mukaan. Äh, nautitte olostanne tässä valiokunnassa komission jäsen Piibalks. Puheenjohtaja, arvon jäsenet, Vestberg, Ramaja ja hyvät naiset ja herrat. Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt äh, hyvän raportin vuoden 2010 ulkoisesta avusta ja me aiomme äh, seurata tuomioistuimen suosituksia. Ensimmäistä kertaa virheiden määrä, jonka tuomioistuin on todennut, on alle 1,7 prosenttia. aikaisemmin se oli 3,4 prosenttia. Vuoden 2009 meillä oli toinen tilanne, jossa se oli alle 2 prosenttia. Ja tuomioistuimen löytämätä virhemäärät osoittavat, että tässä on menty eteenpäin. Itse asiassa tässä toimitaan vuosittailta ja meidän arkkitehtuurimme tavallaan taas sitten monivuosinen. Joten sen vuoksi tämän virhetaso pitäisi olla matalampi kuin mitä tuomioistuin on todennut. No, oli mikä oli. Paljon meidän työstämme viime vuosina liittyy siihen, että suunnitellaan parempaa, tehokkaampaa kehityspolitiikkaa. Samankaltaisella tavalla minun tavoitteeni vuoteen 2012 on saada aikaan taloudellisia äh, hallintojärjestelmiä, jotka ovat yhä tehokkaampia ja menevät eteenpäin. Me uskomme, että meidän valvontajärjestelmämme ovat tehokkaita. Täytyy myös muistaa, ehdottaa, että valvontaa on tarkoitus tehdä näissä monivuotisissa projekteissa jatkuvasti. Ja olemme myös toimineet aikaisempien vuosien tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti. Minun mielestäni nämä ponnistelut osoittavat, että tässä on pystytty parantamaan hyvää tervettä hallintoa ulkoisessa avussa ja erityisesti ottaen huomioon meidän toimintasuunnitelmanne, joka käynnistettiin viime vuonna, on, se on myös tuonut hyviä tuloksia. Me olemme nyt ryhtyneet moniin toimenpiteisiin liittyen myös delegaatioiden raportoinnit. Tämä merkitsee parempaa vastuun ottamista, kun on parannettu raportointujärjestelmiä ja on myös parannettu tukiohjelmien toimeenpanoa. Työtä tehdään myös, jotta voitaisiin vahvistaa valvonnan ohjausta. Me olemme myös ryhtyneet ennaltaehkäiseviin toimiin, jotka sisältävät uusia hallinnollisia talousohjeita komission työntekijöille, samoin kuin avun vastaanottajille ja sopimusosapuolille online meillä on myös enemmän henkilökohtaisia neuvotteluita delegaatioiden johtajien kanssa ja henkilöiden kanssa ennen kuin he lähtevät delegaatioihin töihin, edustustoihin töihin. Ja sitten myös transaktioiden kohdalla me olemme pyrkineet vähentämään jäljelle olevaa virhemarginaalia. Mitä tulee sitten näihin sopimustoimiin, ne ovat hyvin kattavia. Ja tämä merkitsee sitä, että tarkistukset tehdään ennen kuin lopulliset maksut suoritetaan. Tämä lähestymistapa vaatii kuitenkin hyvin paljon resursseja ja me yritämme löytää tasapainoa kustannustehokkaan valvontajärjestelmän ja toimeenpanon välillä näen, että tässä on tapahtunut tervettä kehitystä. Eurooppalaisten täytyy voida olla varmoja siitä, että jokainen euro, joka annetaan ulkoiseen apuun, käytetään oikealla ja tehokkaalla tavalla. Ja luonnollisesti Euroopan parlamentin näkemykset ovat osoittaneet tämän. Arvon jäsenet, parempi vaikutus ja tehokkaampi toteutus on se, mitä me haluamme kehityspolitiikalle. Meidän ehdotettu agendamme muutokselle on se, että uuden aikaistetaan budjettimenettelyitä ja näitä ulkoisen avun välineitä niin, että voimme saada aikaan muutoksia siellä, missä niitä eniten tarvitaan. Me haluamme tervettä taloudellista hallinnointia, ja että kumppanuusmaissa kiinnitetään enemmän huomiota korruptioon ja myös yksinkertaistetaan menettelytapoja. Haasteet ovat valtavia, varsinkin ajatellen nykyistä taloudellista tilannetta. Kuitenkin uskon, että meillä on ne välineet, joilla me pystymme vastaamaan näihin haasteisiin. Tähän kuuluu hyvät suhteet komission ja ulkosuhdehallinnon kesken. Hyvät jäsenet, lopuksi haluaisin sanoa, miten hyvänä pidän, että tuomioistuin osallistuu työhymme. Se näkee suoraan komission pyrkimykset äh, toteuttaa ulkoisia toimia tehokkaammin niin, että voimme saavuttaa kehitysyhteistyön tavoitteet. Ja haluaisin kiittää myös yhteistyöstä herra Fellnerin kanssa ja Ehrenhauserin kanssa äh, EKRn osalta. Minä tiedän, että voin luottaa tämän valiokunnan jäseniin ja kollegoihimme tilintarkastustuomioistuimessa niin, että pysymme reitillämme, niin että me käytämme varoja vastuullisesti, pidämme kiinni lupauksistamme ja teemme jokaisella eurolla merkittävää työtä. Kiitos komission jäsen. Ja nyt sitten puheenvuoro edustaja Fjellnerille komission budjetin osuudesta. Thanks, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle ensinnäkin ja myös komission jäsenille. Haluaisin oikeastaan jakaa puheenvuoroni kolmeen osaan. Ensinnäkin puhuisin ennakkorahoituksen ja budjettituen vaikutuksesta virhemäärään. Toiseksi Haluaisin käsitellä valvontajärjestelmien laatua ja kolmanneksi vielä mainitsisin Europe Aid vuosikertomuksen. Ymmärrän, että ulkoisen avun virhe aste on pudonnut ensimmäistä kertaa historiassa pudonnut kahden prosentin alle ja näin ollen minun oletettaisiin onnittelevan tästä syystä. Jossain määrin kyllä näin teinkin, mutta niin kuin monen otteeseen olen sanonut ja olen maininnut silloin, kun marraskuussa kuulimme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, niin kyllä tätä täytyy hieman loiventaa. Suurin osa menoista perustui budjettituelle ja ennakkomaksuille. Kirjallisista kysymyksistä huolimatta komission jäsenhän kirjoitti, ilmoitti meille, että 62 prosenttia menoista, jotka olivat tässä luvussa viisi, on nimenomaan ennakkorahoitusta ja 14 prosenttia kaikista menoista on budjettitukea. 2008-2010 kaudella budjettituen ja ennakkorahoituksen määrä on kasvanut 68 prosentista ja tällä hetkellä se on 75 prosenttia kaikista menoista. Me kaikki tiedämme, että käytännössä on mahdotonta tehdä virhe silloin, kun maksetaan ennakkomaksuja tai kannetaan budjettitukea. Todelliset riskit liittyvät, niin kuin kaikki tiedämme, nimenomaan väliaikaismaksuihin ja loppumaksuihin. Budjettituen tapauksessa tuen tehokkuuteen myös liittyvät. Ja totta kai on myös petos- ja korruptiokysymyksiä, jotka ovat myös asian mukaisia ja relevantteja huomioida. Oletan, että komissio valvoo tätä tiukasti. Näiden laskelmien seurauksena siis 75 prosenttia kuluista on ennakkorahoitusta ja budjettitukea. Me tiedämme, että on vaikeaa, jos ei mahdotonta, tehdä virhe, virheitä näissä maksuissa – ja tässä kontekstissa totta kai haluaisin tietää komission ja sen, kuinka korkea virhetaso, virheiden määrä oli näissä väliaikaisissa maksuissa ja loppumaksuissa. Minä itse olin luova ja tein eilen illalla omia laskelmiani. En tiedä, pitävätkö ne paikkansa, mutta tein ihan näin päässä laskuharjoitusta. 75 prosenttia, 25 prosenttia ja niin edelleen. Eli mitä tämä 2 prosenttia olisi? 25 prosentin sijaan, eli päädyin noin 8 prosenttiin. Jos näin olisi todella, niin te olisitte korkeammalla kuin kohesiopolitiikassa. Siellä ollaan 7,7 prosentissa. Eli sellaisella alueella, jossa virheitä voi helpostikin tapahtua. Silloin oltaisiin paremmalla tasolla siellä kuin mitä tässä, tällä alalla. Me kävimme Hanin kanssa pitkän keskustelun viime kerralla, kun tapasimme. Ja tässä tapauksessa kyllä täytyisi hieman loiventaa kommentteja. Kenties nyt ei ole aivan niin hyvällä tasolla kuin kahden prosentin tasolla. Ja mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden kannalta? Olettaisin, että tämä on nimenomaan äh, ennakkorahoitusta ja sitten väliaikaisissa ja loppumaksuissa virheiden määrä kasvaa. Ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Tarkoittaako tämä sitä, että voimme olettaa, että virhetaso tulevina vuosina nousee? Olisi mielenkiintoista kuulla komission jäsenen pohdintoja tästä. Kun nyt katson tätä kysymystä ja vaikkapa, että steroidi budjetti johtuu nimenomaan näistä ennakkomaksuista? Aivan oikein totesit, että ei voi olla oma hyväinen, ei voi olla tyytyväinen, vaan työtä on edelleenkin tehtävä. Näin ollen, mikä on teidän suunnitelmanne, mikä on komission suunnitelma, jotta virhetasoa saadaan vieläkin alemmaksi? Minähän, minä nimenomaan katson, että todennäköisesti virhetaso on korkeampi kuin tuo 2 prosenttia nimenomaan väliaikaisissa ja loppumaksuissa. Luulenpa, että tämä riittää tästä kohdasta ja sitten siirtyisin valvontajärjestelmien laatukysymyksiin. Kun luen tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta, ja sillä sanotaan, että kaksi kolmasosaa virheistä havaittiin loppumaksuissa. Ja Tätä eivät komission valvontajärjestelmät olleet havainneet. Kaksi kolmasosaa virheistä siis löydettiin loppumaksuista ja komissiossa ne eivät jääneet kiinni seulaan. Tuomioistuin katsoo, että valvontajärjestelmä on vain osittain tehokas. Komissio ei kuitenkaan näyttäisi olevan vastauksissaan samaa mieltä tästä toteamuksesta. Se toteaa, että korjaustoimet ovat tehokkaita ennen loppumaksuja. Haluaisin kuulla pohdintojanne siitä, miltä perusteelta kiistätte komission löydökset ja toteamukset. Jos kaksi kolmasosaa virheistä ei, jää, ei jäänyt seulaan komissiossa, niin on hyvin vaikeaa nähdä, miten valvonta toimisi tehokkaasti näin ollen. Ja sitten lopuksi Europe Aidin toimintakertomus, vuosikertomus. Komission jäsen pääjohtaja omassa kertomuksessaan toteaa, että hän on tuonut tietoon ne pääelementit vuosikertomuksesta. Ja pääjohtajan lausuma on varaukseton. Tilintarkastustuomioistuimen kommentit kuitenkin ovat B-luokkaa, ei suinkaan A-luokkaa, niin kuin viime vuonna, joka on paras luokka. Tämä todetaan sivulla 161. Siinä todetaan, että Europe Aidissa on toki kattava valvontajärjestelmä ja merkittäviä parannuksia edelleenkin saadaan aikaiseksi valvontajärjestelyssä. Tämä on hyvä uutinen. Mutta on myös ei niinkään hyviä uutisia tällä mukana. Komissio toteaa, että se katsoo, että pääjohtajan lausuma ja vuosikertomus on vain osittain oikeudenmukainen arvio EDFn toteutuksesta ja valvonnasta. Komissio ei näyttäisi olevan näistä arvioista samaa mieltä. Komissio katsoo, että pääjohtajalla on hyviä syitä sille, että varauksia ei aseteta. Näistä varauksista on keskusteltu, varomista on keskusteltu usean otteeseen useiden komission jäsenen jäsenten kanssa. Haluaisin kuulla ensinnäkin tuo, tilintarkastustuomioistuimen kannan tästä kysymyksestä ja myös komission kannan näistä näkemyseroista. Aiemmat kolleganne, joiden kanssa olemme tavanneet täällä valiokunnassa, ovat jossain määrin unohtaneet tämän. Haluaisin muistuttaa teille komission jäsenet, että kun komission toimintasuunnitelma hyväksytään, niin nimenomaan nämä varaumat ovat äärimmäisen tärkeitä. Haluaisin tietää, mikä on näiden näkemyserojen taustalla, mikä peruste sieltä löytää, halu, löytyy. Haluaisin kuulla molempien komission ja tuomioistuimen kannan. Sitten todetaan, että Europe Aidillä ei ole aina samaa tulkinta virhetasosta kuin tilintarkastustuomioistuimella perustuen erilaiseen tietämykseen menettelyistä ja toimista kun luen tätä, niin kysyn kyllä, että mitä tämä e- eriävä tietämys, eri tiedot toimista ja menettelystä oikein tarkoittaa? Miten tämä eri tieto voi johtaa eri virhetasoon, virheiden määrään? Tästä syntyy lähes se vaikutelma, että tämä on kriittinen kommentti oikeastaan tarkastettavan suunnasta, ei niinkään tarkastajan suusta. Kenties voisimme kuulla hieman niistä seuraamuksista, joita aiheutuu siitä, että on eriävä tietämys tilintarkastustuomioistuimessa ja komissiossa, ja mitä tämä oikein tarkoittaa. Kiitos. Thank you. Then, Mr. Kiitokset. Ja sitten eh, herra Ehrenhauser, olkaa hyvä. Kiitos. Ihan lyhykäisesti muutama kysymys minun puoleltani. Mehän saimme tämän kysymyslomakkeen teiltä eilen, niin kiitokset siitä, että saimme siitä sitten ensimmäisen, äh, ensimmäisen katsauksen ja kiitokset siitä, olette vastanneet hyvin perusteellisesti kysymyksiimme. Ensimmäinen kysymykseni se kehitysmaiden riippumattomuudesta ja itsenäisyydestä. Kehitysyhteistyön tavoite ainakin minun mielestäni on se, että saadaan aikaan sosiaalista ja, ja, ja taloudellista tasa-arvoa pohjoisen ja etelän antajan ja saajan kesken. Toinen asia on sitten kehitys sitä, että saadaan luotua näille itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Ja kun katsotaan kehitysyhteistyötä ja tiettyjä välineitä, joita siihen käytetään, kuten esimerkiksi oma pääoma, eh, investoinnit ja pyrkimykset siihen, että eh, rakennettaisiin tällaista finanssiteollisuutta Afrikassa, niin oikeastaan tätä kautta luodaan riippuvuutta. Te itse aikaisemmassa puheessanne sanoitte, että te haluaisitte antaa enemmän painopistettä esimerkiksi lainoille, vaikkapa teiden rakentamiseen. Mutta se, että rahaa annetaan lainojen kautta, se tarkoittaa sitä, että silloin syntyy äh, lainoja, joista maksetaan myös korkoja, ja ne on maksettava takaisin, ja silloin ei sitäkään kautta vähennetä kehitysmaiden riippuvaisuutta, riippuvuutta. Joten millä tavalla saataisiin tasapaino äh, kehitysyhteistyöhön äh, niin, että käytettäisiin tätä investointivälinettä. Kysyisinkin tilintarkastustuomioistuimelta, kun puhuttiin tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuutta valvoa Euroopan investointipankkeja. Ja silloin tilintarkastustuomioistuin sanoi, että ei ole valvontamahdollisuutta. Eilen minä kävin keskustelin Euroopan investointipankin kanssa oikein hyvän keskustelun ja saimme sieltä informaatiota, että toki on olemassa valvontamahdollisuuksia esimerkiksi kumppaneiden, eh, finanssilaitosten antamatta lainat, eh, että niitä esimerkiksi tilintarkastustuomioistuin voi valvoa. Joten minä mielelläni haluaisin kuulla tilintarkastustuomioistuimelta, mitkä todellakin ovat eh, tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuudet valvoa EIPtä ja miten tämä koskee muita Euroopan unionin instituutioita. Kolmas kysymykseni liittyy tähän virhe Kiintiöön Tähän saimme tavallaan vastauksen jo tässä komission jäsenen kirjallisessa vastauksessa. Ja tässä on tiettyä ristiriitaa. Yhtäältä sanotaan, että tämä virhemarginaali on vakaa, mutta toisaalta sanotaan, että tämä olisi positiivinen. Jos katsoo vastauksia, niin vuodesta 2009 vuoteen 2010 äh, virhemarginaali on noussut 2 prosentista 3,4 prosenttiin. Miten te tämän äh, selitätte? Ja jos te selitätte sen erilaisella menetelmällä, niin sitten kysyn, että miksi ei sitten ole samanlaisia menetelmiä tilintarkastustuomioistuimessa ja komissiossa. Sen lisäksi haluaisin tietää, miten avoimuus ja tilinpito ja äh, esimerkiksi YK ja nämä ähm, multi-donor säätiö toimii. Me kävimme Haitilla, tai olemme lähdössä Haitille tarkastusmatkalle ja kävimme eilen valmistelukokouksen, järjestimme eilen tällaisen valmistelukokouksen. Ja äh, tässä kokouksessa kävi ilmi, että että komission tietyt mandaatit ovat jo vanhentuneet, että tietyt rahat, joita on luvattu, niitä ei voidakaan maksaa. Joten haluaisin tietää, mikä on se tie, jolla pääsemme pois tästä umpikujasta. Thank you, Commissioner. Kiitokset. Komission jäsen, haluatteko te vastata näille kahdelle esittelijälle? Um, I would like to thank uh, Mr. Fjellner and Mr. for... Haluan kiittää Fjellneria ja Eisenhoweria heidän puheenvuoroistaan, mietinnöistään ja äh, toimistaan tällä alalla. Oikeastaan alkuun haluaisin esittää esimerkin, joka osoittaa, kuinka haastavaa on päästä tasapainoon toisaalta tilintarkastuksen vuosilähestymistavan ja toisaalta tämän syklisen ominaisuuden välillä. Tämä on totta kai haaste. Meillä on esimerkki sivulla 145, luvussa 5, Cashew Nuts-hanke. Tämä otettiin esille vuonna 2009 ja tilintarkastajat vuonna 2010 havaitsivat edelleenkin, että tähän liittyen sopimuksia oli ava avoinna. Silloin kun tilejä tarkastettiin, niin eh, edelleenkään tilin, lopullista tilinpäätöstä ei oltu suoritettu eikä oltu saatu, ollut saatu. Sitten puuttuvat asiakirjat jäljitettiin alueelliseen päämajaan ja kun nämä asiakirjat on sitten tarkastettu kolmannen osapuolen toimesta, niin perintämääräys sitten annettiin. Voimme todeta, että hanke oli tehokkaasti valvottu ja euroakaan veronmaksajien rahoja ei käytetty mihinkään tukikelvottomiin maksuihin. Jos nyt hieman yleisemmälle tasolle siirtyisimme, niin eh, tuomioistuimella on oma metodologiansa. Tässä täytyy verrata tilannetta aiempien vuosien dynamiikkaan. Metodologia ei ole juurikaan muuttunut. Jos metodologiaa muutetaan, niin totta kai se täytyy ottaa äh, huomioon. Muutenhan tulokset olivat eri, olisivat erilaisia. Tässä olette oikeassa. Metodologia on sellainen, jota on otettu edellisinä vuosinakin. Dynamiikka on kuitenkin ollut myönteistä – ja emme tee sellaisia laskelmia, että jos toimisimme näin, niin virhetaso olisi tällainen ja tällainen. Ensinnäkin tämä olisi mahdotonta Euroopan unionissa. Ja toisekseen meillä on niin paljon hallinnoitavia hankkeita, että ei tämä kyllä virhetasoon toivotulla tavalla vaikuttaisi. Totta kai me kaikki pyrimme ja toivomme sitä, että virhetaso on matalampi, mutta niin kuin havaitsette, niin, niin tämä on valtava haaste. Valvontajärjestelmiä on tehostettava. Pääkommentti on kuitenkin se, että hankkeet ovat monivuotisia. Meillä on myös ex post tarkastuksia, joita voidaan parantaa. Minulla ei ole omia laskelmiaan, mutta puhutaan kyllä jostakin 5 prosentin lähettymillä, ei suinkaan 8 prosentista. Metodologiaa tässä käytettiin ja voin olla ylpeä siitä, että olemme päässeet 1,7 prosenttiin, koska tämä on samantapainen metodologia ja se on osoittanut myös, että budjettialalla on tapahtunut merkittävää parannusta, eikä olennaisia virheitä ole enempää tapahtunut. Totta kai me jatkamme työtä niiden kanssa, jotka hallinnoivat näitä hankkeita. Olemme havainneet, että petoksia näissä ei ole. Kyseessä ovat virheet, puuttuvat asiakirjat, tukikelpoisuuskysymykset joskus myös virkamiesten huolimattomuus, ikävä kyllä tämäkin on sanottava, heitä pitää kouluttaa paremmin ja tehostaa työtä. Me teemme työtä esimerkiksi Somalian ja Sudanin kaltaisten maiden kanssa, Nosulurannikon kanssa. Nämä eivät ole helppoja maita ja joskus todellakin asiakirjojen jäljittäminen on hyvin vaikeaa. Vierailu toki voidaan järjestää, mutta sitten tuleekin turvallisuusongelmia. Eli on tällaisia Äh, seikkoja, jotka on huomioitava. Parhaissakin järjestelmissä maailmanlaajuisesti on olemassa häiriöitä. No sitten laadusta. Tuomioistuimen kommentit ovat aina hyödyllisiä. Olemme havainneet, että totta kai tilintarkastukseen, myös ulkopuolisen tilintarkastukseen voitaisiin saada lisää laatua. Me koulutamme tarkastajia ja sertifioimme ulkopuoliset aina vain silloin, kun koulutus on suoritettu. Ja tämä koskee väliaikaisia loppumaksuja. Tämä on kyllä äh, järkyttävä toteamus teidän puoleltanne, koska äh, mehän puhumme ulkopuolisista tilintarkastajista ja totta kai me parannemme jatkuvasti järjestelmämme myös tältä osalta. Ja sitten loppukommentit vuosikertomuksen suhteen. Minä ymmärrän, että Ramajo ja tilintarkastustuomioistuin toteavat, että tehkää oma jäännösvirhearvionne ja sitten eh, varaumat. Me totta kai työstämme tätä metodologiaa. Me voisimme antaa jäännösvirhearvion eh, tulevina vuosina, koska tämähän on prosessi. Minä aiemminkin olen informoinut tilanteesta, tämä vaatii aikaa ja me todellakin työstämme tätä jäännösvirhe kysymystä. Kun katson tilintarkastustuomioistuimen kommentit siitä, että valvonta on osittain tehokasta, niin kyllä tämä on hieman eh, värittynyt kommentti. Ulkoinen tilintarkastus vaikutus ja sen valvonta on sellainen, että tuomioistuin katsoo, että tämä on tehokasta. ex järjestelmässä on havaittu parannusta. Edustustoissa on vielä paljon työsarkaa. Tuomioistuin toteaa, että valvonta ja ulkoinen tilintarkastus on vain osittain tehokasta. Jotakin voitaisiin parantaa ja parannetaankin ajan kuluessa. Minä uskon, että käytössä olevat järjestelmät totta kai ovat sellaisia, että niitä pitää parantaa, mutta täytyy muistaa myös kustannustehokkuusaspekti. Meillähän on kolme tilin tarkastusta tässä Cashew Nuts-ohjelmassa, ja ne kaikki maksavat aika lailla rahaa. Emme me voi lähettää juurikaan perintämääräyksiä näissä maksuissa saman tapaan kuin EUn sisäisesti, eli aina tarkastukset tehdään ennen loppumaksuja. Ja toki myös ex post tarkastuksia tehdään ja tietyissä tapauksissa perintämääräyksiä, mutta järjestelmä on varsin raskassoutuinen, eli todellakin täytyy pyrkiä siihen, että ihmisten elämää pystytään muuttamaan näissä kohdemaissa. Sen takia meistä on tärkeää, että katsomme asiaa myös poliittiselta puolelta. Meillä on uusi budjettituki lähestymistapa. Toisaalta ihmiset sanovat, että tehokkuutta järjestelmässä voidaan parantaa, ei pelkästään sitä kautta, että katsotaan klassisen tilintarkastuksen näkökulmasta asiaa. Me haluamme enemmän hankkeita, alueellisia keskuksia, joissa on tietyn tyyppistä toimintaa. Me olemme fokusoituneempia, saamme parempia tuloksia ja tämä muuttaa kyllä lähestymistapamme. Tilintarkastuksessa totta kai voidaan tiettyjä muutoksia tehdä, mutta aina on olemassa inhimillisen virheen mahdollisuus parhaissakin järjestelmissä. Sitten kysymys riippumattomuudesta. Tämäkin on kysymys, joka liittyy kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Kotonun sopimus ja Pariisin julkilausumakin toteaa, että tuloksia on saatava tavalla niin, että sellaisella tavalla, että myös kehittyvät maat ovat itse mukana tässä tulosten saavuttamisessa. Näitä maita täytyy pyrkiä kehittämään, parantamaan omia järjestelmiään. Osa haastetta on se, että maissa olevia järjestelmiä täytyy parantaa. Ne ovat usein raskassoutuisia myös luvat myöntävien viranomaisten toimia täytyy tehostaa. Näistä syistä me todellakin pystymme saman aikaan muutoksen. Nyt lähestymistapamme on pikemminkin sellainen, että onko investointipankin lähestymistapa riskialtis vai ei. Miten muutos saadaan aikaiseksi niin, että ei vain tarjota tukea vaan toimittaisiin niin, että nämä maat pääsisivät ikään kuin nousemaan pois tästä tukikategoriasta niin, että ne eivät ole tuen varassa. Esimerkiksi Intiassa on käynyt niin, että 41 prosenttia alle viisivuotiaista lapsista kärsii aliravitsemuksesta. Mutta maalla itsellään on kyllä resursseja hoitaa tämä ongelma Uskon, että se niin tekeekin, koska meidän apumme ei, on vain pisara valtameressä. Mutta kriittinen massa on tässä tavoitteena. Joskus kriittinen massa saadaan investoinneilla infrastruktuuriin. Minun näkökulmastani äh, liian kalliiksi tulee se, että rahoitetaan äh, valtavia infrastruktuurihankkeita. Niissä voimme vain olla osana haluaisin, että tämän tyyppistä toimintaa olisi enemmän niin, että saisimme lyhyessä aikavälissä lisää muutoksia aikaiseksi. On tiettyjä lainamahdollisuuksia ja toiseksi on oltava hyvä metodi, miten voidaan jäljittää osa avustuksesta tai lainasta. Tätä me työstämme tuki ei ole ikuista. On saatava aikaiseksi kriittinen massa niin, että nämä maat itse ryhtyvät kehittämistoimiin. Jos katsotaan Ghanaa, Burkina Fasoa, Malia tai muita Afrikan maita, siellä on infrastruktuurissa totaalinen puute, eikä koskaan pääoman markkinoilta saada sellaisia pääomia, että nämä kysymykset saataisiin ratkaistuksi. Ne pysyvät ikuisesti köyhinä maina ja väestön kasvu on hyvin vahva, eli tarvitaan yhä enemmän rahaa, jotta ihmiset saadaan pidetyksi kutakuinkin säännöllisissä elinolosuhteissa. Eli mitään helppoa ratkaisua ei ole. Hyväksyn, että haasteita on, mutta tästä näkökulmasta meidän on työtämme tehtävä. No sitten tämä 2-3 prosenttia ja miksi nousua on tapahtunut. Me teemme oman analyysimme olen ylpeä todetessani, että eh, poikkeuksellisia tuloksia on saatu aikaiseksi. No, totta kai tilintarkastustuomioistuin tekee omia otantojaan ja tekee tarkastuksen otannan perusteella. Olisin tyytyväinen, jos ulkoiset maksut ja virheero päästä, saataisiin alle kahden prosentin tasolle, mutta ex ante tarkastuksilla varmaankaan tähän ei päästä. Järjestelmän on oltava vakaampi. Valitettavasti tämä on todellisuus. Meidän on parannettava toimiemme laatua erityisesti edustustotasolla. No sitten vastuuvelvollisuus. Me olemme avoimia, transparentteja toimissamme. Meillä on myös direktiivi tästä aiheesta. On hyvin tärkeää huomioida, että avoimuuden arvioinnin näkökulmasta toimielimissä kaikki nämä tiedot on julkaistu. Me olemme huippuryhmässä. Ensimmäisenä siellä on Maailmanpankki. Siellä on myös Alankomaiden ulkoministeriö. Me olemme kyllä aika lailla hyvässä porukassa siellä huippuarvioissa ja tälläkin saralla saamme parannusta aikaiseksi. No sitten Haitista. 522 miljoonaa on meidän sitoumuksemme ja noin 25 prosenttia on käytetty. Pääsyy umpikujaan oikeastaan on ollut epäselvyys presidentinvaalien suhteen ja myös hallitustilanteen suhteen. Kyseessä on jonkinlainen poliittinen umpikuja ja halusimme vält- tämä on estänyt meitä toimimasta tehokkaammin. Mutta oman yksikköni osalta en epäile, ettemmekö pääsisi eteenpäin. Nyt uusi hallitus on astunut virkaan, uusi presidentti on virassa ja erilaisia hankkeita päästään toteuttamaan. Meillä on infrastruktuurihankkeita, on myös perustoimintoja valtiokoneiston suhteen, joita toteutetaan. Meillä on myös 23 miljoonaa, joita käytetään väestön suojelemiseen. Totta kai enemmänkin olisi voitu tehdä, mutta on tiettyjä syitä. Nimenomaan poliittisen tilanteen epäselvyys on ollut syy, joka on estänyt meitä toimimasta tehokkaammin. Varojen sitominen on näistä syistä ollut hankalampaa ja myös maksujen toteuttaminen näin ollen. Kiitos. Haluaako tilintakaisuustuomioistuin reagoida? Herra Ramajo, olkaa hyvä. Eh, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, selvittää kahta kysymystä. Yksi molemmilta. Yksi koskien molempaa esittelijää sekä budjettia että EKR. Kohdassa 57 EKR koskevassa kertomuksessa sanomme, että tilintarkastuksen mielestä eh, pääjohtajan vuosikertomuksessa on osittain asianmukainen arvio varainhoidosta sen säännönmukaisuuden suhteen. Näiden niin, tilintarkastus on, tilintarkastustuomioistuin on todella arvioinut näitä järjestelmiä, eli sehän riippuu eh, tilintarkastajien havaitsemista virheistä näissä eh, vastaavuustesteissä. Tänä vuonna virhetaso oli 3,4 prosenttia, siis arvioitu todennäköisin virhetaso oli 3,4 prosenttia. Kaksi prosenttiahan on tämä oleellisuustaso kynnys, jonka tuomioistuin on määritellyt. Aikaisemmassa puheenvuorossani totesin, että Europe Aid on sitä mieltä, että virhetaso ei ole sellainen, että olisi asetettava varaumia DASin pääjohtajalta, mutta sanoimme, että tällaiselle lausumalle ei ole kuitenkaan toimitettu todisteita. Sitten mitä tulee tähän komission kohtaan 16, on sanottua. Komissio on tuomioistuimen kanssa samaa mieltä, että todisteet on löydettävä siihen, että varauma on esitetty pääjohtajan tasolta. Niin on aivan totta, että tässä on eroja. Komissio ei ole annanut todisteita, mutta komissio on sanonut, että se pyrkii toimittamaan ne tulevaisuudessa. Sitten tämä toinen kysymys, johon haluaisin vielä puuttua, koskee tämän toisen esittelijän huomiota ei pestä tilintarkastustoimijoistuin. ei ole tarkastanut koko EIPen toimintaa. Kyseessä on siis Ehrenhauserin kysymys. Se on tarkastanut vain ne varat, joiden osalta budjetti on komission hallinnoimaa ja komissio on delegoinut EIPille sen hallinnoinnin, eli esimerkiksi nämä rahoitusjärjestelmiä mm, koskevat välineet, trust funds, kysymykset. Nämä ovat siis asioita, jotka menevät EU-budjetista, mutta osittain komissio delegoi hallinnoinnin EIPille. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka tarkastamme kyllä. Mutta sitten täällä on toinen osa, joka on budjetin ulkopuolinen – ja se koskee näitä investointivälineitä. EIP täytäntöönpanee ne ja me emme voi niitä valvoa. On siis tehtävä ero niiden välillä, jotka ovat budjetissa, joita EIP hallinnoi komission delegoimana, ja näitä me tarkastamme. Sitten on nämä varat, jotka ovat budjetin ulkopuolella, nämä investointivälineet, ja ne ovat EIP suoraan hallinnoimia toteuttamia ja näitä me emme voi valvoa ja tarkastaa. On siis todella erotettava toisistaan nämä eri käsitteet, koska emmehän voi kaikkea valvoa ja joitakin asioita kuitenkin kuitenkaan emme jätä valvomatta ja tarkastamatta. Tämä pieni selvitys esittelijälle. Kiitoksia. Joo, then... Kiitos. Nyt sitten eh, yksittäiset jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Ja ensimmäisenä herra Berman. Thank you, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Jos sopii, niin käyttäisin mielelläni äidinkieltäni. Christopher Fjellner ja muut esittivät kysymyksiä ja Piibalks vastasi niihin hyvin laajasti. Mutta on yksi asia. Me kaikki tiedämme, että kehitysmaista ei tavallaan, saa kaikista kuluista ei ole kuittia, näinhän se on, kuten Pibaskin sanoi. Ja se, mikä todellakin vaikuttaa köyhyyden vastaisen taisteluun, on se, mikä minua kiinnostaa eniten. Ja tilintarkastustuomioistuimen huomautus siitä, että täytyy paremmin myös tarkastella varojen käyttöä ja miten se vaikuttaa köyhyyden vastaiseen taisteluun. Tämä on mielestäni hyvä. Ja tulevassa lainsäädännössä, joka liittyy kehitysyhteistyövälineeseen, että tämä tällainen mekanismi olisi siinä mukana. Ja tässä en nyt näe näissä papereissa sitä. Ja sen vuoksi haluaisin komission jäseneltä tietää, mitä johtopäätöksiä voidaan vetää tästä raportista ajatellen tulevia vuosia. Meidän näihin ähm, seuraamuksiin täytyy myös liittyä se, että EUn edustustojen äh, henkilökuntaa myös tuetaan ja vahvistetaan niin, että saadaan aikaan tehokkaampaa ja parempaa valvontaa. Ei tämä ehkäpä ole helppoa, mutta miten komission jäsen Piibaks te teette yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kanssa? Miten tämä yhteistyö toimii sen jälkeen, kun ECO ja kehitysyhteistyöpääosasto on yhdistetty liittyen nimenomaan maksujen valvontaan? koska on kaiken näköisiä huhuja siitä, että tämä yhdistyminen ei ollut mikään helppo. Valvonta kuuluu myös parlamentille. Ja tällä parlamentilla äh, on oikeutensa, mutta se ei ole välttämättä toiminut erinomaisella tavalla. Onneksi tilintarkastustuomioistuin teki todella hyvän raportin. Ikävä kyllä meillä ei ollut äh, kovinkaan paljon aikaa siihen paneutua, eikä meillä ole tarpeeksi aikaa toimeenpanna sitä. Tilanteen täytyy muuttua. Ja se voisi muuttua sillä tavalla, että komissio tekee ehdotuksia eh, ja niin, että parlamentilla olisi samat mahdollisuudet eh, valvontaan EKRssä eh, e ja kehitysyhteistyössä. Tämä helpottaisi ja parantaisi avoimuutta liittyen menoihin. Kiitos. Mistä? Kiitokset ja sitten herra Kiitos komission jäsen. Tehän olette vastuussa kolmesta pääosastosta ja Europe Aidista. Ja tässä on valtava vastuun määrä. Toki hienostihan tämä on hoitunut. Ja me olemme nähneet, mikä Fjellner ja Tais Bermankin sanoi useaan otteeseen, että että nämä kvantifioidut virheet tapahtuvat nimenomaan maksujen yhteydessä. Tehän itse sanoitte, että te pyritte parannuksiin tässä. Eli kaikki näyttää ihan hyvältä, tämä täytyy näin perustaksi sanoa, mutta minulla on kysymys, joka liittyy näihin erilaisiin virheisiin, virhekuormitukseen liittyen EUn hallinnoimiin varoihin ja EKRn hallinnoimiin varoihin. Käsittääkseni samat virkailijat, viranomaiset ovat, samat henkilöt ovat näissä vastuusta. Mutta kuitenkin vaikuttaa siltä, että EUn hallinnoimat varat eh, ovat eh, oikeampia ja että EKR-varoissa on enemmän virheitä. Siksi haluaisin tietää, miksi samojen henkilöiden hallinnoimissa eh, rahoissa on eroja. Onko tässä toimintaeroja? Sitten poliittinen huomio. Yksi liittyy yhteistyöhön YK kanssa Mehän tässä eh, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa olemme jo sivuttaneet tätä asiaa. Eli kysymys on EU-näkyvyydestä näkyvyydestä YK yhteydessä ja varojen käytössä – Tästä on puhuttu meidän valiokunnassamme useaan kertaan. Tämä on suuri asia. Eli silloin kun EU tarjoaa EU-na tukea YKlle, että se näkyisi selkeästi. Ja näin ei ole ikävä kyllä. Ja pyytäisimme, että ottaisitte tämän huomioon ja hoitaisitte asian kuntoon. Toinen poliittinen huomio liittyy äh, näihin kansalaisjärjestöihin haluaisin kiittää näistä teidän kirjallisista vastauksista, jotka ovat erittäin hyvät, mutta meidän kysymyksemme eh, siitä, että miten te määrittelette kansalaisjärjestöt, niin te sanotte, että määritelmää ei ole. Te viittaatte asiakirjaan vuodelta 2000, komission strategia-asiakirjaan, siitä, että pohjana on yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta täytyyhän meidän tehdä selväksi se, että jotkut kansalaisjärjestöt, kuten itsekin sanotte, saavat EU-lta 90 prosenttisesti yhteisrahoitusta. Ja tämä on valtava osuus. Sen vuoksi on välttämätöntä, että me määrittelemme, mikä on kansalaisjärjestö nämä olemassa olevat määritelmät ovat aivan liian epämääräisiä. Ja tästä on syntynyt tällainen kansalaisjärjestöjen teollisuus, joka itse itseään elättää tavallaan sen kautta. Joten tähän haluaisin vastauksen. Ja sitten vielä lopuksi te omassa tehtävissänne aikaisemmin energiakomission jäsenenä, jossa te olitte myös erittäin hyvä, niin te näytätte tässä, että selvästi sen, että tässä on kysymys komission jäsenestä. Monet komission jäsenet täällä budjettivalvontavaliokunnassa sanovat usein, että kaikki on pääosaston vastuulla ja sen vuoksi komission jäsenen allekirjoitusta ei tarvita tähän vuosittaiseen raporttiin. Mutta te olette osoittaneet, että mikäli komission jäsen todellakin haluaa ja mikäli hän pitää aihetta tärkeänä, niin silloin myös laatu paranee. Joten kiitän teitä ja toivotan teille menestystä kun te pyritte vähentämään niitä asioita, jotka vielä aiheuttavat ongelmia. Kiitokset sitten Dirkian Epping. Thank you very much, uh, uh Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Eri seikkoja on nostettu esille, niin kuin virheiden osuus maksuissa. Minua aina hämmästyttää tämä, kun katsomme hallinnon vähimmäis toimintasääntöjä, ehtoja, niin mehän käsittelemme, toimimme sellaisten maiden kanssa, joissa hyvä hallinto pitäisi olla tällä tasolla. Eli vähimmäistaso hyvän hallinnon suhteen. Mikä sitten on tällainen eh, minimitaso, minimiehdot? Kehitysrahaston sääntöjen suhteen Etiopia, Haiti ja Burkina Faso täyttävät ehdot mutta nämä maat nyt eivät ole juurikaan tunnettuja hyvästä hallinnostaan. Toinen seikka on, on rahoituskelpoisuus, tukikelpoisuus. Meillä pitäisi olla kannustimia tehon, teho, toiminnan tehostamiselle. Jos EU rahoittaa toimia tietyssä maassa, niin voi olla, että hallitus sitten rahoittaakin näillä rahoilla toimia hieman toisen suuntaisesti. ja lopputulokset eivät ole niinkään hyviä. Nyt ollaan menossa kohti budjettitukea, mutta sen vaikutuksia ei vielä täysin tunneta. Sitten vaihtelevat tasot. Tuen pitäisi aina sisältää kannustin täytyisi toimia niin, että parantumisesta on myös todisteet ja tukea saa sen suhteen, miten tuloksiin päästään. Ei ole mitään huonompaa kuin se, että budjetti on, on kiven hakattu, koska sitähän syntyy tiettyjä vaaroja. EUn budjettituen osuus on ollut varsin vaatimaton, vain 8 prosenttia. Kysymykseni kuuluukin, voitaisiinko tätä prosenttiosuutta nostaa niin, että tulosten täytyttyä nimenomaan tukea maksettaisiin? Tämä toivottavasti lisäisi tuen tehokkuutta. Viime vuosina erityisesti olemme havainneet, että budjettituki ei ole aina ollut kovin tehokasta. Erityisesti vuonna 2009 35 prosenttia naapuripolitiikkaan käytetyistä varoista – Esimerkiksi Tunisiassa ja Egyptissä oli tällaisia. Kenia on tästä toinen esimerkki. Vaalien jälkeen vuonna 2007 hallitus sai 40 miljardia budjettitukena, vaikkakin 700 ihmistä 700 000 ihmistä oli joutunut lähtemään kodeistaan. Todellakin budjettituen vaikutuksia täytyy katsoa, Toimiiko se hyvin vai ei? Voi olla, että cash for delivery järjestelmiä täytyy katsoa hieman tarkemmin. Haluaisin tietää, mikä on tilintarkastustuomioistuimen näkökulma tähän. Ovatko he havainneet cash on delivery järjestelmän tehokkuuden parantumista? Me keskitymme kovasti eh, panokseen, pitäisi mielestäni keskittyä myös tuloksiin. Tämähän on merkittävä kysymys sen takia, koska meidän täytyy kysyä, minkälainen muutos on saatu aikaiseksi. 2005 Malissa komissio pyrki auttamaan, helpottamaan tilannetta ja noin 10 miljardia on käytetty tähän luotuun keskukseen. Kolmen vuoden aikana kuusi työpaikkaa on pystytty luomaan tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta – voi olla, että hanke on aivan hyvä, koska tilintarkastus on suoritettu hyvin, mutta tuloksia ei niinkään saada aikaiseksi. Tilintarkastuksen ja tilinpidon maailman välillä ja toisaalta tuloksellisuuden välillä ruohonjuuritasolla on merkittävä ero. Andreasen, please. Kiitokset ja sitten edustaja Andreasen. Chairman. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen Pilbalks, toistan hieman tässä, mitä on sanottu ja mihinkä te olette jo vastanneet. Monissa vastauksissanne kysymyksiin, joita esimme, niin komissio viittaa siihen, että tehdään, on tehty edistysaskelia ja vaikutatte tyytyväiseltä tähän edistykseen. Mutta virhetaso ei kuitenkaan välttämättä osoita tätä edistystä ja esittelijä sanoi jo, että hänellä on epäilyitä myös riittyen tähän virhetasoon ja olen hänen kanssaan samaa mieltä. Me olemme tilanteessa, jossa elämme kriisin keskellä, joten meidän on tehtävä myös äh, valintoja. Ja tehdäksemme näitä valintoja, niin kollegani täällä jo viittasikin Europe Aidin äh, rahoituksen tehokkuuteen – mutta ensimmäinen asia, joka meidän on tiedettävä, on se, että olemme antaneet rahat oikeille ihmisille oikeaan tarkoitukseen. Tehokkuus on tärkeää, mutta ensimmäinen on kuitenkin tiedettävä, että raha on mennyt oikeaan kohteeseen. Te viitaatte tulevaisuuteen sanomalla, että te haluaisitte keskittyä kriittiseen massaan ja te ette pidä näitä tukia hyvänä, mutta haluaisin tietää teiltä kuitenkin, koska te olette ajatelleet, että saataisiin positiivinen lausunto tilintarkastustuomioistuimelta. Tapahtuuko tämä ennen teidän virka-aikanne päättymistä ensi vuonna, koska haluaisin tietää, mikä, mitä te ajattelette tästä. Minä työskentelen myös talousarvion parissa ja minä olen ajatellut, että budjettia ei kasvatettaisi teidän alallanne, ellei teillä ole hyvää vastausta. Toinen asia, josta haluaisin puhua, liittyy tähän kysymykseen 12. Edustustot ovat meille huolenaihe, tai ainakin niiden pitäisi olla. Ja kysymys tähän suureen henkilöstövaihtuvuuteen. En näe tästä vastausta. Kysymyksessä sanotaan, että miksi henkilökunta vaihtuu niin paljon ja vastaus on, että se on vähenemässä. Mutta ei se kuitenkaan selitä sitä syytä. Miksi? Miksi tämä ongelma on olemassa? Ja tämä on mielestäni tärkeää, koska kouluttaminen ei auta mikäli ihmiset vaihtuvat koko ajan. Joten minusta heillä on tärkeä rooli edustaessaan Euroopan unionia, mutta myös hallinnoidessaan budjettia. Kolmas asia on nämä eroavaisuudet komission pääjohtajien mielipiteiden ja tilintarkastustuomioistuimen mielipiteiden välillä. Teidän täytyy ymmärtää, että me perustamme vastuuvapauden myöntämisemme tilintarkastustuomioistuimen raporttiin, emme komission. Joten tämä, äh, nämä eroavaisuudet on ratkaistava tilintarkastustuomioistuimen ja teidän kesken ennen kuin te päädytte jonkinnäköiseen äh, johtopäätökseen tai tilintarkastustuomioistuin lausuntoon. Viittaan tässä nyt erityisesti Europe Aidin pääjohtajan mielipiteeseen tai julistukseen. Hän ei ole samaa mieltä. Ja mielestäni tämä on vakava ongelma ja haluaisin tietää, millä tavalla te hoidatte tämän tilanteen. Thank you, Mrs. Kiitokset ja sitten edustaja Ivanova. Let me start by... Kiitos puheenjohtaja. Haluan todeta, että tuomioistuimen kommentit edistyksestä ovat tervetulleita virhetason laskemisessa. Onnittelen myös komission jäsentä tästä saavutuksesta. Kysymykseni ensimmäisestä osasta budjettiin liittyen on oikeastaan jo esitetty Berman ja muiden kollegoiden suulla, joten tässä ei tarvitse lähteä yksityiskohtiin. Minua kiinnostaa edistys määrällisesti, mutta ennen kaikkea laadullisesti. Missä määrin on päästy EUn kehitysyhteistyön tavoitteisiin? Kysymys, joka minua enemmän kiinnostaa, liittyy toiseen osaan siteraisin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen lausuntoa, jossa todetaan, että 70 prosenttia virheistä liittyi tukikelpoisuuskysymyksiin vuonna 2010 verrattuna 23 prosenttiin vuonna 2009 ja 49 prosenttiin vuonna 2008. Mikä on syy tälle, tähän tilanteeseen? Ovatko kriteerit ja säännöt tiukempia? Miten komissio aikoo puuttua yksinkertaistamiseen niin, että kuitenkaan valvontajärjestelmän tehokkuutta ei vaaranneta? Sehän jo todettiin, että se on osittain tehokas. Toinen kysymys komission jäsenelle liittyy yleistuloksellisuuden puitteisiin. Otetaanko opiksi aiemmista vuosista ja kenties tässä voitaisiin tehdä vielä hieman vertailuja. Voin yhtyä Ehrenhauserin kommentteihin siitä, että tilintarkastustuomioistuimen pitäisi olla enemmän mukana ulkoisten toimien arvioinnissa. Pyydän myös tuomioistuinta arvioimaan investointipankin suhteen niitä hankkeita, joissa käytetään yhteisön rahoja. Totta kai tilintarkastustuomioistuin ei voi kaikkea tarkastaa, aivan niin kuin eh, tuomioistuimen edustaja totesi. Toistaiseksi en ole kertomusta löytänyt sellaista, joka liittyisi nimenomaan ulkoisiin toimiin. Toki meillä on PK-alan rahoituksesta oma kertomuksensa, mutta tämä kyseen, kyseessä olevahan ei ole ainut, joka liittyy ulkoiseen tukeen. Haluaisin edelleenkin tietää, mitä tuomioistuin ajattelee erityiskertomuksista ja niiden tuottamisesta, kun ajatellaan investointipankin ulkoisia toimia ja rahoitusta, nimenomaan sitä, mitä toteutetaan yhteisövaroilla. Kiitos. Siis Weiler, please. Kiitokset sitten edustaja Weiler. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kolme lyhykäistä kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, mitä kollega Andreasen juuri sanoi näistä edustustoista. Tässä raportissa huomatetaan kriittisesti siitä, että henkilöstö vaihtuu paljon ja ehkäpä siellä niitä korvataan myös paikalta palkatuilla. Ja te haluaisitte kouluttaa enemmän, teidän täytyy heitä myös kouluttaa, mutta mikäli ei ole tällaista luotettavaa ydintä vakinaisista työntekijöistä, niin ei silloin kouluttaminen mitään hyödytä. Ja sitten aloitetaan aina alusta kun ihmisiä pyritään sitten opettamaan asioihin. Kysymys on kuitenkin hyvin monimutkaisista ja vaikeista asioista. Ja siitä johtuen tämä kysymys, ja te ette vastanneet siihen. Te sanotte vain, että katso vastaus kohdassa 36 ja 29, mutta en minä sieltäkään sitä löydä vastausta. Eli siis edustustojen henkilöstöresurssit. Sitten toinen asia, Ähm, onko olemassa tällaisia substantiaalisia eroja ähm, parannuksiin aikaisemmin AKT-maihin tai muihin? Jätetään Haiti tässä nyt ja luonnonkatastrofit ulkopuolelle. Onko nähtävissä, että että, koska tämä olisi varmasti EUn kansalaisille myös hyvä, että me voisimme näyttää ja sanoa, että tässä on paikan päällä tapahtunut parannuksia. Te olette sanoneet, että on maita, jossa todennäköisesti ei tule mitään parannuksia tiettyyn aikaan, mutta Näinkin varmasti voi olla, mutta jos me voimme myös osoittaa, että on myös parannuksia esimerkiksi EU-varojen käytön hallinnoissa, mutta myös tilanteessa paikan päällä, tämä olisi varmasti avuksi ja tueksi. Ja sitten viimeinen kysymykseni. Tilintarkastustuomioistuimen tärkeä asia ja myös meidän keskusteluissamme se oli tärkeää, eli julkiset hankinnat joka tuntuu olevan vaarallinen ongelma äh, lähde johtaa ongelmiin usein esimerkiksi korruption suhteen. Ei vain nostaa näissä maissa, vaan, vaan myös Euroopan unionissa. Ja siksi kysymykseni, millä tavalla te voit, hoidatte tätä asiaa, millä tavalla te voitaisiin muuttaa, millä tavalla saataisiin äh, muutoksia, koska pelkkä tiukempi valvonta ei riitä. Me tarvitsemme avoimempia ja selkeämpiä yksi yksinkertaisempia sääntöjä julkisiin äh, hankintoihin ja äh, niin, että niitä olisi helpompi hyödyntää. Missä ongelmat ovat? Tämä on äh, erityisen hankalaa sen vuoksi, että tämä on lähtökohta korruptiolle ja muille epäsäännöllisyyksille. Kiitokset ja sitten edustaja Holmeier. Kiitos. Komission jäsen, minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy budjettitukeen. Minä olen työskennellyt hyvin intensiivisesti teidän ja teidän työntekijöiden kanssa nimenomaan tämän asian parissa. Tämä asia on vaikea komissiolle. Tällaiset vähimmäistandardit tuntuvat olevan todella vaikeita. Te olette sanoneet, että on tiettyjä kriteereitä, joita te käytätte yksilöllisesti ja sillä tavalla asetatte tietyt mittapuut sille, onko mahdollista antaa budjettitukea vai ei. Minä haluaisin tästä hieman enemmän informaatiota. Minkä kriteereiden mukaan tai millä tavalla nämä kriteerit laaditaan? Toinen asia, kun luin tämän kertomuksen, tai siis useita tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia, liittyy siihen, että hyvin usein tulee esiin sana ajanjakso, eli että projekteja ei voida viedä päätökseen jonkun tietyn aikajakson aikana – ja onhan se hyvä, jos projekti saadaan vietyä päätökseen ja että tavoite saadaan toteutettua, vaikkakin se hieman ylittäisi aikarajat. Ja tässä nyt on ero komission ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Eli jos projekti saadaan vietyä hyvin loppuun, Eh, ja onko sitten komissio tavallaan ollut tietoinen siitä, että se vaatii pidemmän ajan ja hyväksynyt sen. Ja tässä on kysymys, ei tässä välttämättä ole kysymys virheestä, että vaikka jos projektissa on saatu aikaan eh, tavoitteet, vaikkakin se on tapahtunut kuukauden tai kaksi kuukautta myöhässä, niin minusta kuitenkin tärkeintä on se, että tässä on saavutettu eh, tavoitteet. Mutta nyt sitten, miten nämä rekisteröidään sitten onko se virhe vai eikö se ole virhe. Ja minun mielestäni täytyy huolehtia siitä, että näissä kertomuksissa ei merkitä virheeksi asiaa, joka ei ole virhe, joka on vain vienyt pitemmän aikaa. Ja sitten Rova Grisle. No niin, useat äh, kollegat ovat puhuneet täällä tästä konfliktista ulkosuhdehallinnon ja komission kesken liittyen edustustojen hallintaan. Muistuttaisin, että alusta alkaen me sanoimme, että EUn äh, lähettilässä äh, Ashton, hänellä on tavallaan tällainen kaksinainen toimi. Ja jos sitten tämä koskee myös kaikkia edustustojen johtajia, niin äh, silloinhan tämä kuormittaa heitä valtavasti. No hyvä, että kaikki ihmiset ovat nyt huomanneet tänään. Mutta ulkosuhdehallinnon hintahan oli se, että se on itsenäinen äh, elin ja sen vuoksi minusta on nyt sietämätöntä, että nyt lähdetään puhumaan tällaisesta yhteisestä rahojen hallinnasta, joka näyttäisi siltä, että komissio hallinnoisi ulkosuhdehallinnon varoja ja sitten EUn lähettiläs eh, sitten eh, henkilökohtaisesti eh, joutuisi hoitamaan asioita jonkun tietyn komission työntekijän kanssa, mutta ei tämä, tämä ei toimi. Tällainen todellakaan ei toimi. Meillä on tässä hyvin selkeä kanta josta me maksoimme hintamme. Me sanoimme alusta alkaen, että EU-lähettiläs ei tule pitämään tästä varojen hallinnoinnin jaosta. Me olimme silloin jo sitä mieltä, että, että tämä ei voi toimia tällä tavalla. Eli siis koko tilinpitojärjestelmä ei toimi. No niin, se oli vain huomautus. Sitten kysymys. Olen hieman huolissani. Minä kannatan sitä, että me saamme ehdokasmaista näitä edistysraportteja. Ja jos katson näitä edistysraportteja, kortteja, niin en minä koskaan löydä sieltä, en edistystä enkä taaksepäin menoa. En minä pysty lukemaan mitään muuta kuin, että tilanne on vaikea, ja senhän me tiesimme jo etukäteen. Joten miten olisi nyt, jos komissio työstäisi vakavissaan näitä raportteja, koska muuten me saamme vain kaiken näköisiä papereita, ja olen samaa mieltä Hachimakakiksen kanssa. Me haluamme emme halua tällaisia papereita, joilla me emme tee mitään. Miksi komissio ei todellakaan työstä raportointia ja näissä edistysraporteissa olisi hyvä mahdollisuus osoittaa, että halutaan vakavasti otettavaa raportointia. Eli siis haluaisin komissiolta jäseneltä nyt tätä kysyä. Jos me katsomme kehitysyhteistyöongelmatiikkaa, niin siellä on samoja ongelmia kuin ehdokasvaltioissa. Miksi ei tehdä tällaisia Äh, edistysraportteja esimerkiksi äh, korruption poistosta, oikeusvaltion rakentamisesta, oikeusjärjestelmän rakentamisesta. Tämä on apua ja tämä on myös apua itseavulle, koska kysymyshän on nimenomaan niistä asioista, joita paikan päällä halutaan tukea. Joten voittaisinko miettiä, millä tavalla kehitysyhteistyötä voitaisiin tehdä järkevämmin ja raportoida sitä järkevämmin niin, että 15-16 vuoden jälkeen voidaan ihan oikeasti kysyä, mitä tämä on tuonut mukanaan. Sitten pääosasta DEFCO, joka on tällainen valtava, eli siellä on 5000 ihmistä, tai emme tiedä, 3500 oli nyt, en tiedä, mutta olisi ihan hienoa, jos te kertoisitte, mitä te olette ajatelleet DEFCOlla tehdä ylipäätään. Thank you. Commissioner. I... Kiitos, komission jäsen. Ette varmaankaan voi ainakaan valittaa, että emmekö olisi kiinnostuneita teidän aihepiiristänne. If you allow, Chairman, I will go and... yes. Uh, jos sopii puheenjohtaja, niin ensinnäkin täytyy huomioida nämä tärkeimmät kysymykset. Kun rahaa annetaan komissiolta Delkolle, niin totta kai tarkoitus on pyrkiä kitkemään köyhyyttä. Tietyissä maissa on sellainen köyhyyden taso, että EUn varoilla sitä ei voida poistaa. Me voimme puuttua vain pieneen määrään kysymyksiä. Kun me valmistelemme tätä, niin meillä on kaksi hyvin tehokasta prosessia. Me teemme näiden maiden kanssa yhteistyötä ja toisaalta teemme sisäistä analyysiä. Jos on maastrategiapapereita, jos keskusteluja, niin sen perusteelta katsomme, mille aloille on syytä keskittyä. Totta kai tätä prosessia voidaan parantaa niin, että se on täsmällisempi, keskittyneempi. Olemme havainneet, että yritämme tehdä paljon hyvinkin tarpeellista työtä, mutta kuitenkin nämä hankkeet ovat hyvin pieniä. Kun paikan päällä vierailee, niin havaitsee, että hankkeilla, vaikkakin ne ovat pieniä, on tehty paljon hyvää, mutta ne eivät vain ole riittävän suuria suurassa mittakaavassa. Meiltä vaaditaan enemmän, mutta nykyisessä rakenteessa nimenomaan maiden omien kehityssuunnitelman pohjalta me työtämme teemme. Me kunnioitamme näitä ja me selvästi pyrimme mitattaviin tuloksiin panosten pohjalta. Eli määrittelemme, mitä haluaisimme saavuttaa kehitysavulla. On hyvin haasteellista, että meillä on tällainen järjestelmä, meillä on väliarvioinnit, loppuarvioinnit, meillä on järjestelmä käytössä, mutta emme ole olleet riittävän kunnianhimoisia. Tältä pohjalta me sitten mittaamme, minkälainen suoritustaso, minkälaisiin tuloksiin on päästy rahoituksella. On totta kai lieventäviä asianhaarjoja. Äh, tähänkin vaikuttaa köyhyys. Se ei ole mikään tekosyy, vaan, vaan se on perustelu. Tässä täytyisi olla voimakkaampaa keskittymistä, kun ajatellaan eurooppalaisten veronmaksajien varojen käyttämistä tuella pitää saada parempia tuloksia ja uskon, että näin myös jo tapahtuu. No sitten henkilöstökysymykset. Meillä on tietty henkilöstömäärä ja olen ylpeä todetessani, että he tekevät hyvää työtä. Henkilöstö lisäystä ei tapahdu, itse asiassa 5 prosenttia henkilöstö vähenee. Koulutusta tarvitaan, edustaja Andreasen nosti esille säännöt ja koulutuksen ja sen, että meillä on, on sopimuksia, jotka eivät ole määräaisia, vaan, vaan toistaiseksi voimassa olevia. Meillähän on ollut paljon näitä määräaikaisia sopimuksia ja totta kai se vaikuttaa myös koulutuksen tehokkuuteen ja henkilöstön kokemuksen kertymiseen. meillä on erilaisia kartoituksia siitä, mihin maihin haluaisimme keskittyä. Meidän täytyy siirtää henkilöstöä sellaisista paikoista, joissa sitä tarvitaan vähemmän, sellaisiin paikkoihin, joissa tarvitaan enemmän henkilöstöä, erityisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Tämä on prosessi, joka vaatii vielä ehkä muutaman vuoden, mutta haluamme käyttää rajalliset voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi niissä paikoissa, joissa sitä kipeimmin tarvitaan. Sitten Greslen kysymykseen liittyen Lissabonista lähtien tilanne on se, mikä se on. Me yritämme saada parhaat tulokset näillä resursseilla. Ei ole komission ja toisaalta ö, ulkosanhallinnon edustustoa. Tämä on aika lailla haastava tilanne. Suurlähettilällä on, on edustuston päällikön hat, tuttu. Ja sitten, sitten hänellä on, on henkilöstöä, joka tukee häntä tehtävissään. Meillä on todettu, että henkilöstöä pitäisi käyttää nimenomaan niissä tehtävissä, eh, joissa se on tehokkainta. Esimerkiksi sopimusperusteisia työntekijöitä voidaan käyttää vain näissä hyvin tarkkaan määritellyissä hankkeissa, kun taas virkamiehillä on omat tehtävänsä. Me yritämme toimia tässä mahdollisimman korrektisti. Totta kai edustustien päälliköitä pitää kouluttaa. Silloin kun valintoja tehdään, niin komissio osallistuu valintamenettelyyn. Eli katsomme kyllä, minkälainen pätevyys henkilöillä on, mikä on heidän rahoitusväline tuntemuksensa. Sitten on myös pääjohtaja, joka antaa oman lupansa. Ja täytyy olla tietoinen siitä, että siltä pohjalta lähdetään, että edustuston päällikön täytyy pystyä täyttämään tehtävänsä. Edistystä me saamme aikaiseksi. Tietenkään tämä rakenne ei ole täydellinen, mutta tärkeää on, että kyseessä ovat EUn edustustot. Me emme pyri siihen, että rakennamme Europe Aid-lähetystöjä. On parempi, että päästään kompromissiin kuin että asetamme toiminnan vaaranalaiseksi edustustot katsovat, että he toimivat nyt yhdeltä perustalta yhtenäisesti, mutta toisaalta äh, viestit ovat varsin hajanaisia. Jotkut katsovat, että komission jäsenet, minä ja ilmeisesti Fyle, puutumme tilanteeseen liiankin paljon edustustotasolla. Toiset taas ovat sitä mieltä, että kehitystyö on täysin kadonnut ja on vain ulkoisia toimia. Ei tämä pidä paikkaansa, mutta kenties parlamentti ja pitäisi informoida paremmin siitä, miten asiat sujuvat. Tämä on kesken olevaa työtä. Totta kai tilanteet ovat joskus vaikeitakin, mutta tämä rakenne on nyt luotu, emmekä me muuta tunne toistaiseksi. Eli pyrimme sopeutumaan tilanteeseen. Rahoitusvalvonta ei ole heikentynyt meillä on riittävän valmistautunutta henkilöstöä ohjelmien täytäntöönpanossa ja kannamme täysin vastuun käytetyistä varoista. Vaikkakin on nostettu kysymys esille siitä, että pääjohtaja antaa varaumansa, niin katson, että hän kyllä voi painetta antaa oman hyväksyntänsä. Ei tässä minkäänlaista painetta ole, painostusta ei ole hän toimii oman harkintansa pohjalta saamiensa raporttien perusteella. CDF pitää totta kai joka näkökulmasta arvioida, erityisesti tässä valiokunnassa. Te esitätte paljon kysymyksiä siitä, miten varoja on käytetty. Ja olen täysin samaa mieltä tästä asiasta. Chasimar Kakkisin kysymyksen. Valvontajärjestelmä on pitkälti takena siitä, että kehitysyhteistyöpolitiikka ylipäätänsä selveytyy hengissä, pysyy elossa. Rahojen väärinkäyttö on kehitysyhteistyöpolitiikan katastrofi. Aiemmin ihmiset ymmärsivät sellaisia argumentteja, että näissä vaikeissa maissa asioita tapahtuu, mutta nyt järjestelmien on oltava terveitä, valvonnan on oltava tehokasta. Ei riitä se, että että pelkästään budjettivaliokunnassa nämä asiat hyväksytään, vaan todellakin meillä ei ole varaa virheisiin. Tätä olen pyrkinyt korostamaan myös henkilöstölle. Nyt elämme sellaisia aikoja, että kaikenlainen varojen väärinkäyttö nähdään aivan eri valossa kuin aiemmin. Eli virhetason hyväksyntä on lähestulkoon nollatasolla, on nollatoleranssi virheiden siedossa. No sitten budjetti ja EDF ja eri virhetaso. Mitkä syyt tälle ovat? Yksi syy on metodologia. Eko RS ja toisaalta kokonaisbudjetissa tämä on yksi tekijä. Toinen seikka on se, että nämä ovat erilaisia välineitä. Budjetti on suunniteltu toisella tavalla kuin EKR. Nimenomaan tilintarkastustuomioistuin arvioi 8, 9 ja 10 EKR. Meillä on kaksi prosessia ja näin ollen emme pääse edes eh, sitäkään näkökulmasta yhteen virhetasoon. Meillä on kaksi eri välinettä, kaksi eri metodologiaa ja objektiivisesti toiminta on erilaista. Tämä on yksi selitys. Sitten näkyvyys, YK kautta toimiminen, tilintarkastustuomioistuin on esittänyt vaatimuksia siitä, miten yhteistyötä näiden asioiden kanssa tehdään. Ensin haluaisin korostaa sitä, että käytämme YK instituutioita sen suhteen, miten ne voivat tarjota erityispalveluita. Ne ovat hyvin e, erikoistuneita esimerkiksi UNICEF tai e, World Food Program. Ne pystyvät tarjoamaan parhaiten lisäarvoa käytetyille varoille näissä erityiskysymyksissä. Ei tämä suinkaan ole helpoin tapa. Me tiedämme, että tilintarkastustuomioistuin haluaisi, että tätä kautta toimittaisiin entistä vähemmän, mutta tämä johtuu nimenomaan tarjotuista palveluista. Erilaisia logoja avustushankkeissa kyllä näkyy, paitsi Euroopan unionin logoa. Kenties pitäisi olla vaativampia silloin, kun tiettyjä palveluntarjoajia käytetään, niin silloin pitäisi näkyä myös EUn logo näkyvyyttä pitäisi jollakin tavalla EUn e suhteen parantaa. Me käytämme välineitä, jotka ovat tehokkaita, esimerkiksi budjettitukea ja muut välineet, mutta on hyvin vaikea asettaa näihin minkäänlaista merkkiä, logoa. Kun käy Burkina Faso, Fasossa, niin siellä todetaan, että budjetin takia ö, tiettyjä ongelmia on, mutta kuitenkaan ei mainita, että EUn rahoitusosuus hankkeissa on kasvanut, eli EUn logo ei ole näkyvissä siellä. Strategian tasolla pitäisi toteuttaa hankkeet niin, että jokainen ihminen, joka on mukana näissä hankkeissa, tietäisi, että kyseessä on myös EUn rahoituspanos. Näkyvyys, näkyvyyttä pitäisi siis parantaa. No sitten kansalaisjärjestöt. olemme käyneet kollegiossa keskustelua siitä, miten kansalaisjärjestöihin suhtaudutaan. Minua on kritisoitu tästä. Me elämme yhteiskunnassa, johon kansalaisjärjestöt kuuluvat. Kehitysmaissa tilanne on toisenlainen. Siellä kansalaisjärjestöjen toimintaympäristö on kovin vaikea. Ne tarjoavat sellaista lisäarvoa, jota ihmiset eivät muuten mitenkään saisi. Meidän tarkoitus on vahvistaa yhteiskuntaa ja tavoittaa ihmiset. Kansalaisjärjestöt ovat niin keskeinen tekijä, ettei niitä voida jättää huomiotta, kun otamme huomioon sen, että uusissakin jäsenvaltioissa rahoitusta ei kansalaisjärjestöille tule tule, koska yhteisrahoitusvaatimukset eivät täyty. Me pyrimme tehostamaan työtämme tällä alalla, mutta varmasti ristiriitoja aina tulee olemaan tässä asiassa kysymyksiä nousee esille, mutta katson kuitenkin, että parasta arvoa saadaan sillä tavalla, että koko yhteiskuntaa vahvistetaan. Meillä EU-ssa yhteiskunta on vapaa, mutta monissa maissa kyse on perusoikeuksista ja vapauksista kansalaisjärjestöjen yhteydessä. Eli pyrimme totta kai parantamaan määritelmää kansalaisjärjestön suhteen, mutta kovin vaikeaa ja kovin haastavaa tämä kyllä on. Sitten Epingin kysymys loppuun. Budjetituki. Mitä me olemme tehneet? 25 prosenttia on maksettu budjettituen muodossa. Tähän liittyy ristiriita. Toisaalta meitä kiitellään erityisesti kansalaisjärjestöjen keskuudessa niin, että näitä käytetään hankkeisiin. Kuitenkin budjettitukkeen liittyy tiettyjä ehtoja, eli kansalaisten järjestöjen täytyy pyrkiä vuosituhannen kehitystavoitteisiin tätä kautta. Meillä on kovin, kovinkin terve ja vakaa peruste, mutta äh, kaksi syytä on johtanut siihen, että täysin tuloksiin ei ole päästy. Egypti ja Tunisia ovat olleet sellaisessa tilanteessa, että että hallituksen kanssa yhteistyö on ollut demokratiaongelmien takia ongelmallista. Selkeästi voin todeta, että näin ei kenties olisi pitänyt toimia. Toiseksi, kun annetaan budjettitukea, niin täytyy pyrkiä entistä enemmän tulosten laatuun. Vuosituhannen kehitystavoitteet olivat hyvin kunnianhimoisia mutta monet sanovat, että tämä on liian monimutkaista ja, ja häilyväistä. Meillä on oikeastaan kolmen tyyppisiä sopimusvelvoitteita. Ensinnäkin hyvän hallinnon sopimukset, yleinen budjettituki soveltuu niihin maihin, joissa selvästi nähdään, että demokratia ja krediitit ovat noususuunnassa. Eli ei riskejä. Toisekseen rahoitusjärjestelmien valvonta. Tilintarkastustuomioistuin on kritisoinut meitä siitä, että rahoitusvalvonnassa ei ole riittävästi parannusta tapahtunut. Mutta käsittääkseni vuoden 2010 loppupuolella siitä lähtien ää, tämä asia on ollut mukana, myös makrorahoitus on ollut mukana, mutta miten sitten tämän työn tuloksellisuutta mitataan, se onkin ongelmallista. Me annamme alakohtaista budjettitukea ja tämä toimii alakohtaisten sopimusten pohjalta. Ja tässä voimme keskittyä myös tulosten laatuun, ei pelkästään määrällisiin tavoitteisiin. Kun ajattelemme Haitia maanjärjestyksen jälkeen, niin tilanne olisi ollut oikeastaan anarkian tasolla, jos emme olisi tukeamme tarjonneet. Cash on delivery, eli tukea tuloksista, lähestymistapa vallitsee tässäkin. Tilintarkastustuomioistuin on kritisoinut sitä, että joskus transaktiotaso ei ole ollut aivan oikealla tolalla ja on vaadittu dokumentteja. Suunnitelmallisuuden pitäisi olla tehokkaampaa tässä kysymyksessä. Me emme voi suunnitella budjettitukea kovinkaan pitkälti etukäteen, niin tämä vaikeuttaa tilannetta ja suhteitamme näihin maihin. Olen vieraillut tietyissä maissa, joissa budjettitukea on leikattu ja ne ovat vaatineet tälle selitystä. Rakenteet ovat niin monimutkaisia, että monistakin syistä on käynyt niin, että ehdot eivät ole täyttyneet voimme tehdä vankkoja arvioita ja sitten jos ongelmia on, niin budjettituki lakkautetaan. Sen pitäisi minusta olla poliittisempaa, mutta tämä pitäisi pystyä myös yksinkertaisemmin selittämään avunsaajille. Kun katsotte uusia tiedonantoja, niin täytäntöönpano aloitetaan nyt, eikä suinkaan jäädä odottelemaan seuraavaa rahoituskautta, vaan todellakin varat käytetään toimiin heti alusta saakka ja näin pitää ollakin. Sitten edustaja Andreassenin kysymys. Totta kai haluaisin, että tuomioistuin antaa myönteisen lausuman. Mutta en tiedä, saadaanko sellainen ensi vuonna vai sen jälkeen vai milloin. Minä lähden siitä olettamasta, että ensi vuonna se saadaan. Mutta tiedän, että tuomioistuin toimii omalla tavallaan. Kyse ei ole pelkästään minusta, vaan koko laajentumispääosastosta, DEFKosta. Järjestelmä on hyvin monimutkainen, jota pyritään kuitenkin parantamaan niin, että tuomioistuin voisi todeta, että alle kahteen prosenttiin on päästy. En ole kuullut valituksia ulkoisten toimien suhteen niin, että pitäisi olla tämän materiaalisen tason suhteen erilainen toleranssi. Me hyväksymme sen, että kaksi prosenttia on kansainvälisesti tunnustettu taso. Tuskahan tästä tulee, mutta näiden maiden kanssa olosuhteet ovat hyvin erityislaatuiset ja ongelmia on aika lailla. No sitten henkilöstön vaihtuvuus, siihen jo vastasin. Ja sitten sitten äh, rahoituksen siirtäminen hankkeesta A hankkeeseen B, jonka esittelijä mainitsi. Tilintarkastustuomio istuin kysyi tästä jäännösvirhetasosta. Kun katsotaan kertomusta, niin kyllä tämä on aika lailla selkeä asiakirja, vankka asiakirja, perusteltu asiakirja. Aina voidaan sanoa, että parannusta voitaisiin saada aikaan, mutta kyllä tämä on perusteltu asiakirja ja minusta kertomus on korrekti ja se antaa korrektin kuvan siitä, mitä tässä erityistapauksessa tapahtui. Ivanvan kysymykseen vielä. Laadun parantaminen. Tämä on jatkuva työsarka. Se on keskeisen tärkeä kysymys. Yhdeksän miljoonaa ihmistä on suojattu tulvavesiltä. Yhä enemmän tyttöjä on saatu kouluun Afganistanissa. Olisin tyytyväinen, jos voisin todeta, että meidän tukemme ansiosta maa X ei enää tarvitse meiltä tukea, vaan jatkaa elämänsä ilman meitä. Tämä olisi paras lopputulos, jos esimerkiksi avunsaajaa maa ottaa kantaakseen koko sosiaalisektorin. Me saamme myös kumppanimaaltamme tukea tähän suuntaan. Olen samaa mieltä siitä, että suurin osa kehitysmaista on saanut aikaiseksi laadullisia parannuksia oikeusvaltio periaatteen parantamisessa, korruption vastaisessa taistelussa. Me teemme yhteistyötä näiden maiden kanssa niin, että edistys olisi konkreettisempaa henkilöstölle tämä on valtava haaste. Sitten tukikelpoisuuskysymykset. No, tämä on hyvin monimutkainen iso asia. Holmeier puhui myös projektien aikalinjasta. Joskus ei saada aikaan äh, tarpeellista laatua, ja sitten jos sitä laatua parannetaan, niin sitten äh, projekti vaatii enemmän aikaa, ja jos äh, taas keskeytetään projekti, niin sitten joutuu tilintarkastustuomioistuimen hampaisiin, mutta jos vain jatkaa sitten ja hoitaa loppuun, tietää, että laatu on huono. Eli meidän täytyisi löytää tästä paras mahdollinen kompromissi, koska monta kertaa hän, tämän projektin pidentäminen johtaa siihen, että laatu parantuu mutta meidän täytyy nyt löytää jonkinnäköinen keino niin, että tuo, tilintarkastustuomioistuin näkisi meidän toimemme myös oikeutettuna ja oikeana, koska välillä ihmiset pyrkivät vain toimimaan helpoimmalla tavalla, ei niin byrokraattisesti, vaan että jatketaan vain projektia muutamalla kuukaudella ilman kaikkea sitä byrokraattista kuormitusta. Sitten ylipäätään tuloksista ja mm, me meillä on arviointiyksikkö, joka on tuonut esiin hyvin mielenkiintoisia asioita. Kuten tiedätte, me tuemme erittäin vahvasti esimerkiksi teiden rakentamista Burkina Fasossa. Olemme muistaakseni 3000 kilometriä rakentaneet. Ja näiden teiden kautta sitten monet maan osat ovat esimerkiksi saaneet elintarvikkeita. Esimerkiksi Burkina Fasolla ei ole satamia, ja monet asiat, lääkkeet, elintarvikkeet kulkevat maanteiden kautta. Samanaikaisesti huomaamme kuitenkin, että meidän täytyy katsoa hieman laajemmin näitä maanteita. Jos maantietä on rakennettu, millä tavalla maa hallinnoi niitä ja niin edelleen. Eli tässä, tähän liittyy hyvin monia asioita ja me pyrimme menemään eteenpäin sektori sektorilla. Tuli tuomioistuin tekee sen myös, se katsoo näitä matemaattisia raportteja siitä, mitä on käytetty esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen, kouluihin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tätä kautta voimme parantaa toimiamme. Eli meillä on erittäin positiivinen kuva tästä yhteistyöstä. Ja sitten edustaja Weilerin kysymys edustustojen henkilökunnasta. No, minä sanoin, että meillä on vähän henkilökuntaa, henkilökuntaa tulee olemaan vielä vähemmän ja kuitenkin meidän täytyy saada aikaan parempaa laatua pienemmällä volyymillä. Ainoa keino on enemmän koulutusta, henkilökunnan parempaa koulutusta. Mitä muuta me voimme tehdä? Me voimme myös siirtää henkilökuntaa paikasta toiseen sen mukaan, missä heitä tarvitaan ja henkilöresursseja voitaisiin käyttää paremmin niin, että saavutettaisiin parempia tuloksia. Tämä on ihan selvää, että uusia resursseja ei saada ja olen tehnyt tämän edustustoille myös selväksi, samoin kuin omalle henkilökunnalle. Selkeät tulosten parantumiset. No, yritin vastata tähän. On todellisia parannuksia. Esimerkiksi miljoonat ihmiset saavat juomavettä, koulutusta, ja jos katsotaan ihan yleisesti ottaen, niin e, iso osa menestyksestä liittyy vuosituhannen tavoitteeseen. Jos katsotaan, miten ihmiset saavat koulutusta, sukupuolten tasa-arvoa, niin puolet näistä tuloksista me voimme ottaa itsellemme, koska me olemme e, antaneet yli puolet tästä globaalista tuesta. Mutta tämä ei ole ainoastaan ihan mustavalkoista. Asiat ovat monimutkaisia ja suuria. Esimerkiksi voisin väittää, että meidän tukemme Kiinalle on tukenut kiinalaisia elämään paremmin, mutta no, katsotaan kuinka paljon Kiina itse on tehnyt, niin silloin meidän ponnistelumme ovat ihan käpiömäisiä. Tai Intia. Mutta oli mikä oli, unionin lähestymistapa, ja tässä on myös suuri ero jäsenvaltioiden lähestymistavan kesken, me pyrimme parantamaan maata eikä ainoastaan jotain erityistä projektia ja sitten lähtemään pois. Ei, meidän lähestymistapamme on se, että tässä maassa parannetaan pysyvästi esimerkiksi elinolosuhteita. Ja jos katsotaan vaikkapa Ruandaa, menee Ruandaan ja lähtee keskustelemaan siellä ö, sairaaloissa, niin ja kysytään, mitä siellä on eniten sairauksia. Ei siellä enää ole näitä perinteisiä sairauksia, vaan enemmän näitä länsimaisia sairauksia, sydänkohtauksia, diabetesta ja niin edelleen. Mutta joten ruonalaiset ovat meidän tuellamme lähteneet parantamaan tilannetta. Ja mitä sitten tulee julkisiin hankintoihin, sekin on monimutkaista. Yksinkertaisemmat säännöt olisivat tietenkin parempia, mutta säännöt ovat sääntöjä ja niitä on noudatettava siihen asti, että niitä muutetaan. Sitten Holmajerin kysymys näistä projektiajoista, siihen minä vastasinkin jo, mutta olette ihan oikeassa. En minäkään maksaisi äh, huonolaatuisesta projektista äh, mutta se on tehtävä oikealla tavalla tämä projektin äh, pidentäminen niin, että tilintarkastustuomioistuin voi sen myös äh, hyväksyä. Budjetituki, niin, olette ihan oikeassa. Täytyy katsoa, missä olosuhteissa. Ja sen tarkoituksena on myös antaa äh, ennalta arvattavuutta budjetille kehitysmaissa, mutta se on erittäin monimutkaista. Ja, eivätkä eivätkä kehitysmaat tiedä, saavatko he budjettitukea vai ei. Ja minusta tämän arkkitehtuurin pitäisi olla niin yksinkertainen, että tietää heti jo, että, että saako vai eikö saa. Tämä on hyvin monimutkainen arviointiprosessi tänä päivänä ja uskon, että tästä voitaisiin tehdä uusia sopimuksia. Sitten äh, edustaja Greslen kysymys. Tässä on tämä äh, tietty konflikti, mutta pyrimme komission ja ulkosuhdehallinnon kesken tätä ratkaisemaan. No, to- toki tätä täytyy parantaa. Riskinä äh, olen käynyt läpi tämän koko äh, prosessin ehkä tässä nyt tämä ei ole enää niin hankala, mutta joka tapauksessa kaikille ehdokasvaltioilla on tämä tällainen edistysraportti, mutta tämä on kuitenkin hyvin herkkä. Yksi sana voi, voi, voi aiheuttaa myrskyn esimerkiksi Latviassa. Eli tämä on raportti, jonka kaikki lukevat hyvin tarkkaan ja tämä, tätä voitaisiin toki parantaa. Ja sitten, että meillä olisi myös vastaavaa kehitysyhteistyössä. No, meillä on tällainen maastrategiapaperijärjestelmä käytössä. Ja myös äh, näitä arviointeja, väliarviointeja. Mutta ymmärrän, mitä te sanoitte. Toki tämä voitaisiin tehdä. Että en minä nyt usko, että on mahdotonta vuosittain saada tällaista raporttia siitä, että mitä on saavutettu vuoden aikana. Se on ihan hoidettavissa, mutta puhun tästä henkilökuntani kanssa. Mietin tätä todellakin nyt tarkkaan, koska parlamentille tämä olisi varmasti suureksi avuksi, kun te puhutte tästä, koska niin, että ei ole kysymys vain euroista, vaan siitä, että on ollut vesiprojekteja, on saatu aikaiseksi sitä sun tätä. Tämä on ihan oikeutettu kysymys. Ja tällä tavalla me saisimme ihan erilaista nähtävyyttä. Teimme eh, tällä tavalla eh, aikaisemmin Äh, ja se otettiin hyvin positiivisesti vastaan ja toki voimme tehdä näin. Äh, palaan tähän asiaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten haluaako tilintarkastustuomioistuin vielä lisätä jotakin? Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lisätä yhden seikan budjettitukikysymykseen, joka täällä nousi esille. Niin kuin tiedätte, tuomioistuin julkaisi budjettituosta erityiskertomuksen hiljattain. Olemme tietoisia siitä, että tämä väline tuo mukanaan hyvin laajan tulkinnanvaran. Ja tämä on oikeastaan se riskiulottuvuus, joka tähän välineeseen ja sen käyttöön liittyy. Niin kuin Fjellner mainitsi, riski ei ole suuri budjettituen virhe määrän suhteen, mutta kääntöpuoli tässä on kriittisen tärkeä. Väline liittyy hyvin pitkälti siihen, että sen kautta pitäisi saada parempia tuloksia. Onko näin? Niin kuin erityiskertomuksessa korostetaan ja Eppinkin kysymyksessäkin korostui, kuva on kyllä aika lailla hajanainen. Irnaus, oh, Mr. Eh, Ramallo. Kiitos. Eh, herra Ramay. Sí, <clears throat> muchas gracias. Quisiera responder... Kiitoksia. Haluaisin vastata kahteen kysymykseen, jotka tuomioistuimille on suoraan esitetty. Yhden esitteen Rova Bulkmeier ja toisen Rova Ivanova. Mitä tulee tähän ensimmäiseen eh, Bulkmeierin kysymykseen? Hän totesi, että mikäli hanke on laillinen, mutta se päättyy määräajan ulkopuolella, on sääli, että se lasketaan virheeksi. kun virhetasoa lasketaan. No tämä on tietenkin ongelma, jossa kyseessä on todella tukikelpoisuutta koskeva virhe, koska maksuja on annettu ajanjakson ulkopuolelle. Ajanjakso on määritelty sopimuksessa komission kanssa, tämän hankkeen ja toteuttajien kanssa tai tämän yksikön kanssa. Jos komissio ymmärtäisi, että määräaika ei ole riittävä ja sitä pidennettäisiin, niin siinä tapauksessa me tietenkin toimisimme ottaen huomioon laajennetun ja mutta mikäli komissio ei muuta kantansa, niin meidän on sitten pidettävä tästä kiinni. Kiitoksia. Sitten Rova Ivanovalle. Jälleen tämä EIP-ongelma. Ensinnäkin haluaisin lukea teille tämän numero sivu 256 alaviite Siinä sanotaan, että kolmen osapuolen välinen sopimus EIPn, komission ja tuomioistuimen välillä varanhoitoasetuksen artikla 134 18.4.2008, jota sovelletaan 10 tämän EKR, siinä no, säädetään näiden toimien tarkastussäännöstä. Me olemme rajoittaneet näin omaa tarkastus valtuutustamme EIPn suhteen ja liikumme tässä näissä puitteissa, jot nyt lainsäädäntöpuutteet muutetaan ja sanotaan, että me voimme tarkastaa EIPn toiminnan täysin, tähän en kuitenkaan usko, niin te, toki näin tekisimme. Mutta nyt meidän on pidettävä kiinni tästä kolmen osapuolen sopimuksesta, joka on varainhoitoasetuksessa. Kiitoksia. Okay, then Mr. Ehrenhauser, would you like to make... Ja sitten herra Ehrenhauser, ehkäpä te haluatte vielä puheenvuoron. No, joo, tässä on 15 minuuttia vain aikaa ennen seuraavaa kohtaa, mutta ihan lyhykäisesti yksi asia, josta ei vielä puhuttu. Niin ihan hyvin sanoitte, niin lyhykäisesti kuin mahdollista. No niin, yksi asia, josta ei ole puhuttu vielä, on ää, EKRn integrointi budjettiin. Se on mielestäni tärkeä tavoite ajatellen tulevaisuutta. Se olisi toteutettava mahdollisimman nopeasti. Toisekseen sydämelliset kiitokset tähän astisesta yhteistyöstä ja toivon, että voimme tehdä jatkossakin yhtä hyvää yhteistyötä. Ja kolmanneksi kollegoiden huomioihin täällä, täällä oli muutamia todella hyviä huomioita, jotka tulen ottamaan omassa mietinnössäni esiin. Kiitokset ja sitten herra Fjellner, haluatteko te puheenvuoro vielä? Kiitos, yritän puhua lyhyesti. Henkilökohtainen kommentti alkuun. YK kautta rahoituksen järjestäminen tuli esille. On kyllä aika vaikeaa nähdä, minkälainen merkittävä eurooppalainen lisäarvo tätä kautta saataisiin. Kaikki jäsenvaltiot ovat YK jäseniä ja ne olisivat voineet käyttää YK väylää rahoituksen toimittamisessa. Tämä olisi jonkinlainen transitiratkaisu kun me EUn kautta rahoitamme, niin saamme näkymyyttä ja niin edelleen. Tästähän on puhuttu jo aikaisemmin ja jatkossakin varmasti keskustellaan. Sitten budjettitukikeskustelu oli myös tärkeää ja tähän on tartuttava. Edustaja Epping on nyt poistunut, mutta budjettituen edut ovat niin ovat nimenomaan sellaisia, että siinä korostetaan tuen saajaa. Se on yksinkertaisempaa, siinä päästään matalampaan virhetasoon ja meidän on oltava myös varmoja, että edut tuen saajan kannalta ovat keskiössä. Vuonna 2010 tätä korostettiin ja edelleenkin on tutkittava sitä, miten voimme vahvistaa niitä takeita, että tehokkuuteen päästään niin, että tuen saaja saa kaipamansa edut. Sitten Hartsima Kakkisin kommentit liittyivät kansalaisjärjestöihin. Tämä kysymys on mielenkiintoinen. Joskus on oikeastaan hallituksen organisoimia kansalaisjärjestöjä, niin sanottuja gongoja. Tähän liittyy tilivelvollisuuskysymyksiä niin kuin Satsimar Kaakkis esitti omassa puheenvuorossaan, niin voi olla, että niitä pidetään lähestulkoon jonkinlaisena valtion virastoina. Sitten on myös tilintarkastus ja rahoituskysymykset. Jos ne ovat mukana loppaustoiminnassa, niin tähänkin liittyy tilivelvollisuuskysymys. Ja vielä viimeiseksi virhetaso. Silloin kun aloitin työni tässä valiokunnassa, niin olin yllätynyt siitä, että EUn hankkeet kehitysmaissa ovat parempia virhetasoltaan kuin EUn hankkeet EUn sisällä. Ja nyt olen havainnut, minkälaiset rakenteet synnyttävät tämän tilanteen. Voi olla, että virhetaso on 2 prosenttia, mutta jos otetaan ennakkorahoitus pois, niin kuin mainitsitte, ollaan 5 prosentissa – ja jos ennakkorahoitus ja budjettituki poistetaan, niin ollaan kahdeksassa prosentissa. Ja jos nyt katsomme tulevaisuuteen, niin minua kyllä huolestuttaa. Minä olen huolissani komission tilanteesta. Komission näkökulmasta olisin kyllä aika lailla nöyrää poikaa, kun tiedämme, että puhutaan viidestä prosentista väliaikaisista ja loppumaksuista ja tämä osuushan kasvaa ajan myötä. Totta kai se on hyvä, että komissio toteaa, että ponnisteluja tiivistetään virhetason laskemiseksi, mutta kyllä piilossa oleva trendi varmaan kasvattaa näitä virhetasoja. Ja tässä kyllä olisin sitä mieltä, että nöyryys olisi tärkeää niin, että ei todeta äh, hienompia tavoitteita kuin mihin sitten loppujen lopuksi päästään. Kiitos. Ja näin olemme päässeet kohdan kolme ja neljä äh, lävitse. Kiitokset komission jäsenelle, tilintarkastustuomioistuimelle. Ja nyt sitten haluaisin siirtyä suoraan kohtaan numero viisi esityslistallamme, eli komission ulkoisen avun hallinnon hajaut muuttaminen päätoimipaikasta edustustoille ja sen vaikutukset avun toimituksiin. Artikla 50 mietintö. Ja herra Kalvin on meidän esittelijämme ja pyytäisinkin, että hän esittelee suosituksensa tälle ryhmälle. Thank you very uh, much, Mr. Chairman, dear colleagues. Uh, uh, this, this issue is something... Kiitos kollegat. Tästä olemme nyt puhuneet hyvinkin yksityiskohtaisesti aikaisemmissa kohdissamme tänä aamuna. Muutama kuukausi sitten saimme erityismietinnön tilintarkastustuomioistuimelta asioiden kehityskuluista. Ja se hyväksyttiin meidän valiokunnassamme tietyin suosituksin. Joten siis tässä nyt ovat nämä asiat, jotka on jo käsitelty oikeastaan, mutta ihan nopeasti, jos nyt vetäisin yhteen. Ensinnäkin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus on hyvin kattava ja analyyttinen ja se on hyvä perusta lähteä parantamaan edustuston tason resursseja. On hyvin selvää, että tämä on johtanut myös toimeenpanon nopeutumiseen ja parantumiseen. Meillä on kolmanneksi vielä kuitenkin ongelmia liittyen siinä, että millä tavalla arviointeja, rahoitettavien hankkeiden laatua arvioidaan ja millä tavalla parannettaisiin ja tehostettaisiin niitä. No, Euroopan investointipankillahan on myös mandaatti siinä, että käydään paikallisia, paikallistason neuvotteluita aina kun se on mahdollista. Ja minusta tämä pitäisi myös koskea kehitysrahastoja. Eli siis kuunneltaisiin paikallisia osapuolia ennen kuin päätetään tukihankkeesta. Sitten olemme keskustelleet ja komissiokin antoi jo vastauksen näistä henkilöstö käyttöasioista ja, ja Europe Aidin henkilöstöstä ja kehitys- ja yhteistyöpääosastolta. Olen iloinen siitä, että tämä on parantunut, mutta meidän täytyy tarkastella tätä jatkossa, koska se liittyy myös ulkosuudenhallintoon ja tehokkuuteen. Sitten lopuksi on myös tärkeää, josta me emme puhuneet niin paljon, vastuuvapauden antamisessa, mutta se on se, että tavallaan sekoitetaan eurooppalaisia rahoja ja muiden lahjoittajien kehitystukirahoja. Tämä vaikuttaa myös arviointiin. Eli tässä nyt vain tällainen yhteenveto näistä suosituksista, jotka perustuvat aikaisempiin päätöksiin ja suosituksiin, joita tämä valiokunta on tehnyt, joten ehdottaisin, että annamme tämän tällä tavalla eteenpäin kehitysyhteistyövaliokunnalle. Is there any member? Haluaako joku vielä? Edustaja Gressle, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää kollega Kalfinia tästä lausunnosta, mutta ottaen nyt huomioon ne ongelmat, joita meillä on, niin meidän täytyisi ehkäpä tehdä tähän muutama tarkistus. Nimenomaan lähtökohtana tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus meidän täytyy seurata tarkemmin edustustojen toimia, ja tämä on kerran tehty. Joten se, mitä tähän tein, niin tein sen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen pohjalta. Haluaisin myös, että selvitetään kohtaa kuusi. Hyvä kollega Kalfin, ulkosuudenhallinto on oma elimensä, komission oma elimensä ja tilintark- ja, ja vastuuvapaus annetaan toimielimittäin. Ja äh, tässä nyt on kysymys siitä, että tavallaan äh, ulkosuudenhallinnossa niin, että, että siihen annettaisiin yksi iso patti, potti ja sitten kaikki sieltä ottavat omat rahansa. Ja tämä ei ole hyvä, koska silloin me emme esimerkiksi tiedä, kuka on tehnyt virheitä, jos on tehty virheitä. Joten haluaisin niin selkeästi sanoa, että ainoa asia, jossa me sanomme, että äh, jätetään tavallaan, ed, jätetään tavallaan elimet ulkopuolelle, on, on vain nämä lähetystöt. Koska se, mitä minä tässä nyt näen, että tässä tavallaan otetaan tällainen jaettu hallinto ulkosuhteissa, joka on ihan looginen seuraamus tällaisesta säännöistä. Ja muistuttaisin vain teitä siitä, mitä kokemuksia meillä on jaetusta hallinnosta. Ne kokemukset ovat sellaisia, että meidän tulisi välttää niitä kuin ruttoa. Joten siis eh, meidän täytyy minun mielestäni parlamenttina olla niin viisaita, että me emme tällaiseen lähde. Sen vuoksi minä haluaisin eh, tätä hieman korjata Toki niin näiden on tehtävä yhteistyötä, emme me siitä puhu. Yhteistyö on välttämätöntä, mutta tätä yhteistyötä täytyisi tehdä niin, että tilivelvolliset ovat omia tilivelvollisiaan omina eliminään. Ja haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni, niin kun komission jäsenkin on vielä paikalla. Henkilökunta edustustoissa. Tässä täytyisi olla jonkinnäköinen poliittinen prioriteetti. Minua huolestuttaa se, että ulkosuhdehallinnolla on yli sata ihmistä Afrikassa. Eli yksi kolmas osa henkilöstöstä, lähes puolet valtuus, edustustojen henkilöistä ovat Afrikassa, mutta siitä ei kuitenkaan Afrikasta koskaan puhuta. Miten sitten, jos Afrikka ei ole niin tärkeää, että sitä tarvitsee edes puhua, niin miten siellä on lähes puolet henkilökunnasta? Joten sen vuoksi meidän täytyy miettiä prioriteetteja ja henkilökunnan sijoittamista myös äh, saavutettujen kokemusten pohjalta, ja ainakin ne ehtaisin, että komissio tekisi näin. Eli siis valtava määrä ihmisiä, 60 ihmistä Fidji-saarilla, saarilla. Miksi? Ja sitten kuulen koko ajan että täältä, että, että ei ole tarpeeksi henkilökuntaa. No Fitchillä. Onhan se ihan kiva paikka, mutta ei se riitä kriteeriksi. Kiitos. Onko vielä joku muu jäsen? Ei, joka haluaa puhua. Ei näytä olevan. Herra Kalfin, haluatteko te vastata edustaja Gresslelle? Briefly, uh, I absolutely... Niin, puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä siitä, että pitäisi keskittyä henkilöstön tehokkuuteen ja henkilöstön jakautumaan. Tätä meidän on hyvin vaikea arvioida. Kenties komission jäsenellä olisi oikeat tiedot siitä, miten henkilöstö jakautuu kehitysyhteistyöosastossa. Minä en ole pätevä sanomaan, missä maassa pitäisi olla enemmän, missä vähemmän. Mutta olette täysin oikeassa siinä, että on syitä sille, että eri toimielinten täytyy tehdä yhteistyötä. Oikeastaan tässä palataan siihen kysymykseen, jos muistatte, josta olemme keskustelleet silloin, josta olemme keskustelleet silloin kun ulkosuhdehallintoa perustettiin. Eli mikä on vastuunjako, kuka on vastuussa mistäkin. Muistatte hyvin, että siihen aikaan oli eriäviä näkemyksiä sen suhteen, kuka on rahoituskysymyksistä viime kädessä vastuussa edustustoissa. Eli tässä ulkosuhdehallinnon edustaja pitäisi kuulla. Jos on vielä tarpeita kehitysyhteistyöalalla viilata vastuunjakoa sen suhteen, kuka on rahoitusvalvonnasta ja raportoinnista vastuussa, niin kyllä luottaisin pitkälti niihin lausuntoihin, jotka tulevat komission jäseneltä, Pivalkselta ja toisaalta eh, Ashtonilta. Mrs. Gressler and everybody else. Kiitos eh, edustaja Gressle ja kaikki muut voivat tehdä tarkistuksia tähän lausuntoon. Määräaika on 18. tammikuuta kello 12. Kiitos. Tämä kokous tai tämä osa tätä kokousta on päättynyt ja pidämme pienen tauon ja sitten jatkamme koordinaattoreiden kokouksella. Pyytäisin, että kaikki muut jättäisivät tämän huoneen. Kiitos.